Ich habe ich hab versucht, online zu gucken. Ich muss nach der ersten Halbzeit dann abbrechen, weil irgendwie die Verbindung ist irgendwie. Right. Good morning, everybody. Uh, I'll... Hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan valiokunnan kokous. Ensinnäkin pöytäkirjojen hyväksyminen, anteeksi esityksistä hyväksyminen. Ja myöskin nyt järjestys on vähän erilainen. Aloitetaan sisäpiirikaupoista ja markkinamanipulaatiosta, sitten investointien houkuttelevuus Euroopassa ja sitten lopuksi CRD4. Siis järjestys on muuttunut alkuperäisestä, mutta näiden muutosten myöstä voinko hyväksyttää esityslistan. Kiitos. Ei ole puheenjohtajan ilmoituksia, joten suoraan kohtaan 6 ja 7 esityslistalla. asetus ja direktiivi markkinamanipulaatiosta sisäpiirikaupoista ja mietintöluonnoksen käsittely ja puheenvuoro esittelijälle Arlene McCarthy. And, uh, I think in order... Kiitos ja jotta me voisimme käydä läpi vähän yksityiskohtia. En halua toistaa kommentteja, jotka esitin alun perin siinä mielessä, että miksi tämä asetus tarvitaan. Kaikki varmaan ymmärtävät, että tässä pitää olla kovin tiukkoja markkinamanipulaatiosta ja sisäpiirikaupoista. Ja sen vuoksi pidämme oikein hyvänä, että komissio on esittänyt 2003 markkinaväärinkäyttödirektiiviä uudistanut ja muuttanut sen asetukseksi. Ja sen lisäksi osaltaikaan aikaan direktiivin seuraamuksista. Eli olemme kovasti sen puolesta, että päivitetään ja parannetaan markkinaväärin käyttöpuitetta, ja se tässä meillä käsittelyssä nyt on. Se, mitä aion nyt tehdä, on esitellä joitakin muutoksia, joita olen tehnyt mietintöön ja käydä niitä läpi. Sanoisin heti alkuun, että jotkut asiat, jotka olen sinne lisännyt, eivät ole kovin lähellä sydäntäni, mutta haluan aloittaa keskustelun asioita, jotta tarvitaan selvitystä, parannusta. Ja tietysti varjoesittelijät, joidenkin kanssa olen jo puhunut ennen mietinnön esittelyä, niin odotan kovasti, että parannetaan tätä tekstiä, joka ne tänään on. Jos käy läpi joitakin näitä asioita, tietysti olen mielessä sitä, että Ferber on täällä, koska MIFID-esittelijänä monet niistä asioista, jotka markkinaväärinkäyttö asetuksessa ovat, niin tietysti ne täytyy olla koordinoituja kyllä niiden täytyy olla johdonmukaisia MIFI-puitteen kanssa, kehyksen kanssa. Ja kiitokset, tässä on kokonaisvaltainen kehys markkinainstrumenteille olemassa. Esipuheessa kohdassa kahdeksan olen poistanut OTF luokan kokonaan. Tästä puhu, kehuttiin, että mitä tämän kanssa tehdään ennen kuin MIFID-mietintö esitettiin, joten en ole nähnyt sitä, että mitä MIFID se tultaisiin esittämään, mutta se, kun olen keskustellut sääntelijöiden kanssa, niistä on tullut selvästi esille, että markkinafragmentaatiota oli enemmän kuin on markkinapaikkojen määrä kasvanut, niin se on nostanut potentiaalia sille, että on markkinaväärinkäyttöä ja niiden <clears throat> selville saaminenkin on vaikeampaa. Kun äskettäin vierailimme Hongkongissa ja Singaporessa, niin oli hyvin selkeä, että asianmarkkinat eivät ole niin fragmentoituneita kuin EU:ssa ja sen seurauksena valvonta sisäpiirikauppojen osalta on vähemmän monimutkaista viranomaisille siellä. Olen, olen tämän ottanut markkinaväärinkäyttötapauksena esille. Se, mikä lopullinen päätös sitten, että pitäisikö olla OTF-kategoria niin se on Ferberin mietinnön asia, mutta olen ottanut sen tähänkin mietintöön, koska se selkeästi tuli esille, että kun on enemmän fragmentoitumista kauppapaikkoja, niin se on asia myös. Ja sen vuoksi tämä tehnyt, tämä saattaa olla kiistanalaista, mutta mielestäni olen perustellut sen hyvin selkeästi ja uskon, että olimme hyvin selkeitä suosituksissamme Euroopan parlamentista eh, omalla mietinnössä, että emme nähneet tarvetta tälle ja sen vuoksi sama näkemys on tässä mietinnössä. Sitten relevantti sisäpiiritieto, määrittelemä. Markkinaväärinkäyttödirektiivistä on annettu monia äh, esipuheen kappaleita, joissa sanottiin, että äh, otetaan määritelmiä sieltä aiemmista direktiiveistä äh, relevantille sisäpiiritellylle. En tiedä, miksi komissio oli sitä nyt ottanut mukaan. Tässä vaan oikeudellista selkeyttä halutaan selvittää. Mutta sitten oli tämä erityisasia, josta, jossa oli laajempi määritelmä. Ja se oli asia, joka tuli johdonmukaisesti esille sidosryhmien taholta, jotka olivat huolestuneita, että ei olisi oikeudellista selkeyttä siitä, että milloin tieto on relevanttia ja milloin ei. Ja esimerkiksi keskustelut, voidaanko niitä pitää relevantteina. Ja sitten tämä estäisi tiedonvaihtoa myöskin sellaisen tiedon osalta, joka ei olisi relevanttia markkinamanipulaation osalta. Se, mitä olen tehnyt, Aiemmassa keskustelussa, joka meillä oli, sanoin, että en poistaisi tätä komission tekstistä, vaikka ymmärrän, että neuvosto ehkä oli liikkumassa poistoa kohti, mutta olen sitä mieltä, että kun otetaan huomioon keskustelut, jotka meillä sääntelyjen kanssa ovat olleet, että käyttöä on nytkin jo vaikea saada selville. Laaja määritelmä siis tarvitaan ja sääntelijät sitä vaativat. Olen selventänyt tätä nyt, että käytän sanamuotoa, joka mielestäni sitoo sen hyvin selkeästi tämän tiedon tähän mukaan, joka liittyy väärinkäyttöön. Ja tämän halusin ainakin ottaa keskustelukohteeksi. Artikla 6 kohta I, E. Tästä keskusteltiin kulmistilaisuuden kanssa. Olen vain lisännyt, että määritelmät tämä relevantti tieto spesifisimmällä tavalla – Eli minkälainen tahansa käytös tämänlaisen tiedon osalta, joka säännöllinen markkinatoimija on suhteessa tiettyyn markkinaosaan, joten olen määritellyt sen spesifimmin, mutta olen sitten, jos voisin siirtyä pk-yritysten poikkeukseen, sisäpiirijäsen luetteloista. Minulla on aina sympatiaa siihen, että pk-yrityksien hallintorasitetta pienennetään, mutta kollegat nyt puhutaan markkinaväärinkäytöksestä, ei puhuta mistään muusta kuin sisäpiiri-ihmisten luetteloiden äh, laatimisesta, koska olemme huolestuneita markkinaväärinkäytöksistä. En ollut kovin tyytyväinen, kun oli yritys määritellä Tai siis kun ajattelin, pk-yrityspoikkeusta, niin siinä mielestäni pitäisi olla poikkausta. Itse asiassa mielelläni näen sen, että pk liitto Euroopassa on itse asiassa todennut kannassaan, että säännöt sisäpiiriluettelosta ovat ydintekijä nykyisessä direktiivissä. Sen vuoksi he ovat sitä mieltä, että velvoite poistaa luettelo on Siis pk itse sanovat, että me emme halua poikkeusta tästä direktiivistä. En ole varma, että miksi komissio on sitten tämän poikkeuksen antanut. Myöskin, että nyt jos katsotaan nykyistä trendiä ja kehityskulkuja investointiyhtiöissä, jotka antavat personifoitua palvelua. Heillä on siis muutamia asiakkaita, suuri liikevaihto, saattaa olla vain kymmenen työntekijää, mutta liikevaihto voi olla miljoonasta sata miljoonaa. Ne eivät ole pieniä lukuja, joten J.P. Eh, Morgan esimerkiksi esittelee itsensä tällaisena pienenä yhtiönä. Ja Goldman Sachs, Bank of America, pankkiirit menevät näihin pieniin yhtiöihin. Ja mielestäni ei ole asianmukaista sanoa, että olisi poikkeus, kun otetaan huomioon tämä nykyinen trendi markkinoilla antaa poikkeus vekoyrityksille. Nämä pienet yritykset itsekään eivät ole sitä pyytäneet, niin sen poistanut. johtajat ja heidän lähimmät työntekijät pitäisi julkaista omat kaupansa yhtiön osakkeilla 20 000 euron kynnyksen yli kahden päivän aikana. En tiedä, mistä tämä 20 000 euroa tuli. En ole nähnyt sitä vaikutusten arviointia, en näe perusteluja sille aiemmassa direktiivissä jäsenvaltioille annettiin optio kynnyksen käyttöön ottamiseen, jossa oli vain 5000 euroa kynnyksenä, joten en ole, oikein tiedä, miksi 20 000 on nyt hypätty tästä, ei edes optiona, vaan nimen nomaisena velvoitteena asetuksessa. Sen sen poistin, kun sillä ei ollut perusteluja eikä myöskään vaikutusten arviointia. Odotan kollegoilta ehkä, jos heiltä tulee jotain muita näkemyksiä asiaan, mutta on ollut niin vakuuttunut, että pitäisi olla 20 000 eh, velvoite tässä. Yksi suurin keskustelu näihin kollegoiden ja sääntelyiden kanssa oli rajat ylittävä valvonta. Nykyisin voidaan sanoa, että on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada selvitettyä näitä rajat ylittäviä manipulaatioita. Joissakin tapauksissa on ollut jopa seitsemän jäsenvaltiota mukana markkinaväärinkäyttötapauksessa, mikä tarkoittaa, että on olennaista, että tietoa voidaan jakaa, että on pääsy tietoihin, eikä voida luottaa siihen, että tämä olisi vapaaehtoista, jos niin voidaan sanoa, tai sääntelijän harkintavallassa kun markkinoista tulee niin pienen on trendi siihen, että yhä enemmän rajat ylittäviä markkinaväärinkäytöksiä tulee. Ja sen vuoksi haluan yrittää alkaa sen prosessin ensimmäisenä askeleena sitä kohti, että varmistetaan, että on tehokas tiedonvaihto, jotta viranomaiset voivat täyttää valvontatehtävänsä. Että jotta, jotta tähän puutteeseen voidaan puuttua, niin tekstissä olen ehdottanut, että toimivaltainen viranomainen relevanteimmalla markkinalla likviditeetin osalta rahoitusvälineiden osalta. heille pitäisi antaa tilauskirjatiedot kaikilta markkinatoimijoilta ja kaikista transaktioista. Tämä on tavoite, jotta voidaan varmistaa, että viranomaisilla on tarvittavat tiedot, jotta hän voi saada selville tilauskirjoista riat ylittävät manipuloinnit. Ferberin mietinnöstä tehdään pohjalta tiedän, että tietoja ja vaihdetaan, mutta tilauskirjatieto on askel eteenpäin. Tästä keskusteltiin sääntelyiden kanssa mahdollisena ratkaisuna, että miten voidaan parhaiten päästä eteenpäin. jotta voidaan kuitenkin pitää jotain joustavuutta yllä. Nyt niin 40 olen todennut, että tai herra Ferber mietinnössä on 48 artiklassa MIFIDistä on todettu, että viranomaiset voivat jakaa tämän valvontatehtävän kolmansille osapuolille, osapuolille. Että minä vain täydennän sitä, mitä MIFIDissä on, sanomalla, että mahdollistaisimme kansallisille sääntelijöille sen, että he voivat saada tämän tilauskirjatiedon. Olen tietoinen, kollegat ovat minulle kertoneet, että puhutaan hyvin suurista tietomääristä, mutta täytyy joku prosessi, tai prosessi alkaa jostain, ja sen vuoksi tekstissä vaaditaan, kuten Ferberin mietinnössäkin, että arvioidaan sitä, miten tilauskirjoihin perustuva rajat ylittävä valvonta toimii. Eli ollaan kovasti prosessin alussa, mutta mielestäni meidän täytyy pystyä alkamaan jostain kohtaa. Myöskin tämän tiedon osalta on ollut ehdotuksia ja tiedä, että Pietikäinen ehdotti tätä ensimmäisessä keskustelussa, että sääntelyiden neuvoston pitäisi tehdä tämä tehtävä. Kuitenkin liikesalaisuudessa Kiinan muureissa on epäilyksiä ja ennen kuin tulee parempaa tietoa, miten nämä asiat voidaan hoitaa, on päättänyt, että ei mennä sille tuurelle, että Artiklassa 17 siitä on, mutta siitä olen, siinä olen käsitellyt nimenomaan tätä tilauskirjatietoasiaa. Erityisesti sitä tiedosta, mitä kerättiin, kun delegaatio oli Singaporessa ja Hongkongissa, on se, että Pitäisi katsoa tätä maksurakennetta ja itse asiassa mielelläni näen, että vaikka Markus Ferberi ja minä emme puhunut tästä asiasta, niin hän on tullut samaan johtopäätökseen Mifidissä maksuasian osalta. Mutta pitää olla selkeät esteet sille, että ei lähdetä väärinkäyttö, väärinkäyttömenettelyihin. Ja se vuoksi tämä ajatus, että operaattoreille on maksu on, olet ottanut sen mukaan mietintöön. Suuret perutusasteet ovat mahdollisesti liittyneet myöskin suuriin väärinkäyttömääriin ja sen vuoksi, mitä olen tehnyt ensimmäisessä kohdassa. Olen ottanut mallin, joka on jo olemassa. Tällaiset maksut otettiin käyttöön Nastekissa ja Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Helsingissä, jotta ne tilauksia ei tulisi liiallisesti joten maksurakenne täällä on mukana, mutta olen ihan avoin keskustelemaan tästä tarkemmin. Mutta yleensä tämä nyt on trendi, jota voidaan nähdä maksujen tuolle Lontoon pörssiin. ja Saksan pörssi ovat myöskin äh, ryhtyneet toimiin ottaa samanlaisia maksuja käyttöön. tämä ei ole kovin radikaali, tämä, ole, tämä voi olla kiistanalaista, mutta ei radikaali, koska näin tapahtuu tällä hetkellä. Ja tiedän, että kollegat muistavat, että kun oli kokous Singaporessa ja oli keskustelu viallisista tilauksista, niin Singaporessa sanottiin, että yksinkertaisin tapa käsitellä tätä on maksurakenteen käyttöönotto. Eli on tätä käsitellyt tarkistuksessa 21 artikla 10a. Sitten oli keskustelu sitä, että voivatko managerit jollain ajalla tehdä päin transaktioita. Sanottiin ensimmäisessä keskustelussa, että pitäisi kieltää managereilta se, että he voisivat tehdä mitään transaktioita omissa nimissään. Mielestäni niin siinä mentiin vähän liian pitkälle, joten sen vuoksi päätin, että katsotaan sitä mahdollisuutta tai ideaa, että olisi tällainen niin sanottu trading window, ja siinä vaan sanottaisiin, että managerit, johtajat määriteltäisiin ne ajankohdat, jolloin he voivat käydä kauppaa, milloin eivät Eli ei kielletä, sanotaan vaan, että milloin voivat käydä kauppaa. Eli se olisi sallivampi lähestymistapa kuin kieltävä. Komission kanssa ja ESMAn kanssa täytyy tehdä työtä jälleen, jotta voidaan määritellä ehdot kauppapaikoille. Ja on tärkeää, että konsultoidaan toimialaa siitä, miten tämä tehdään, koska ne on kielon puolella. Mutta olen nyt kyllä sitä mieltä, että sääntöjä täytyy olla erityisesti tämän aikamäärän alku ja loppu. On selkeää, että johtajilla on pääsy sisäpiiritietoon. Heillä on oman yhtiöidensä osakkeita, joten joitakin sääntöjä täytyy asiasta olla. Sitten tämä tiikunnastettu kaupankäynti, joka on jälleen otettu esille kansainvälisissä raporteissa riskijohdonnaista kaupankäynti sinänsä ei ole markkinaväärinkäyttömenetelmän, mutta sen myötä nämä tapaukset ovat vaikeammin saataviksi selville. Ja milloin koen, että nyt käsitellään täysin yhteiskohtaisesti asiaa asetuksessa ja sanottaisiin, mitä siinä pitää tehdä, niin koska on selvä, mitä tehdä, niin Pitäisi olla enemmän tutkimusta siitä, mitä, mikä tietoyhteiskuntakaupankäynnin vaikutus on käyttöön. että meillä olisi ESMassa tästä äh, neuvoantava komitea ja myöskin kansallisten viranomaisten keskuudessa täytyisi tätä yhteyttä tutkia, että saataisiin lisää tietoa alalta ja komissiossa silloin tietoa näillä esi- esi- tästä esille tulevista uusista markkinaväärinkäyttötapauksista. Varmaan tiedätte, että komissio on kieltänyt asetuksessaan kolme erityisen väärinkäytöllistä tapaa, mutta eivät ole ne pelkästään kolme ainoa asiaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sen vuoksi on tärkeää, että pysymme trendien mukana tällä alalla. Tämä myös heijastuu nykyistä keskustelua, joka käydään Yhdysvalloissa. CFTC on siellä todennut tai perustanut teknologia teknologian neuvonantavan komitean. Siellä tämä alivalikunta, sillä on neljä eri työryhmää. Ensimmäinen käsittelee sitä, miten tietokoneista kaupankäynti määritellään automatisoitujen kaupankäyntijärjestelmien yhteydessä. Toinen ryhmä tutkii, että pitäisikö sillä olla monia kategorioita ja erityisesti sitä pyydetään tutkimaan miten pörssien pitäisi käsitellä näitä tietokoneistettuja kaupankäyntiasioita? Sitten eh, taloudelliset analyysit, yleinen valvonta, jotta voidaan ymmärtää tietokoneistettujen järjestelmien käyttö verrattuna muihin automatisoituihin järjestelmiin. Tämä alivaliokunta Yhdysvalloissa siis tuottaa äh, suosituksia. Itse asiassa ne keskustelut, jotka meidän kanssa, meillä on ollut Yhdysvaltojen edustajien kanssa, niin he ovat myöskin kiistuneet, mitä EU-ssa tehdään tässä, jota olen yrittänyt käsitellä tätä mietinnössä erityisesti liittyen markkinaväärinkäytöksiin. Mielestäni olin kun näin, että Ferber on ottanut Mifidissä hyvin tiukan linjan algoritmisen kaupankäyntiin ja tietoisesti tuon kaupankäyntiin, ja mielestäni minun mietintö on ihan sapusoinnussa ja täydentää – sitä työtä, jota Mifilin osalta tehdään. Sitten ilmiantajien suojelu. Tämä varmaan selittää itsensä, jos katsotaan. 45-47 tarkistuksia, olen vahventanut niitä. Luottamuksellisuus pitäisi pysyä yllä kaikissa proseduurin vaiheissa, niillä pitäisi olla suojelua työpaikalla ilmiantajille tietysti sisäiset mekanismit raportoinnille pitäisi olla olemassa ja se on sopussa Mifidehtuksen kanssa myös. Kuten sanoin, olen varmistanut, että meillä on kapasiteettia tulevaisuuden osalta erityisesti, koska <clears throat> kehitys on niin nopeata, joten meillä täytyy olla sellainen järjestelmä, joka kestää myös tulevaisuudessa, eli delegoidut säädökset, jotta voidaan päivittää lainsäädäntöä Suosituksien perusteella, kun tulee sille uusia markkinaväärinkäyttömenetelmiä, on pienempiäkin muutoksia, jotka ovat ehkä enemmän teknisiä, jotka joilla selvennetään kaikki OTC on katettu, kaikki rahoitusvälineet, ei pelkästään osakkeet. Sitten hyödykederivaatat täytyy ottaa mukaan. Sitten Tässä on nykyiset ehdotukseni asetukselleni. Niin ei se ole tyhjentävää listaa. Tietysti kollegatkin haluavat lisätä varmasti tähän asioita ja odotan keskustelua varjoesittelijöiden kanssa tulevaisuudessa, jos voin esittää muutaman lyhyen kommentin direktiivistä. Olen ajatellut hyvin yksinkertaisen direktiiviehdotuksen, koska jotkut asiat direktiivissä sellaisia, joita libe kollegat täytyy heidän täytyisi käsitellä. Harmi, että niin kauan meni, että esittelijä saatiin nimitettyä ja voidaan myös pahoitella, että valiokunta milloin tässä olisi keskittynyt sisältöön direktiivissä on nyt sitten lähtenyt taistelun menetelmistä, menettelytavoista, koska mielestäni markkinan väärinkäyttö meillä tässä valiokunnassa on hyvin vakava asia. Se lisääntyy, jos katsotaan talousjournalistien raportteja, niin on paljon enemmän raportointia markkinaväärinkäytöksistä. Se ei tarkoita välttämättä sitä on enemmän, mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että siihen puututaan enemmän. Meillä täytyy olla välineet, työkalut käsitellä asiaa. Sen vuoksi olen rajoittautunut tässä direktiivissä muuttamaan voimaantulopäivää direktiiville, rikosseuraamuksille, koska pitäisi tulla vuoden ja kaksi vuotta sen jälkeen – olen myös sanonut, että uudelleen tarkastelurajoitus pitäisi olla kaksi vuotta ja neljä vuotta, koska en ole sitä mieltä, että voidaan odottaa niin kauan, että voisimme varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja ottavat käyttöön rikosseuraamuksia tällä alalla. Joten jälleen olen sanonut, että komission täytyy raportoida parlamentille valiokunnalle kaksi vuotta voimatulon jälkeen, että voidaan tehdä tarvittavat muutokset nopeasti. Milloin kertaa odotetaan 5-6 vuotta ennen kuin katsotaan, että ovat rikosseuraamukset toiminnassa. En ole ottanut kukaan mukaan mitään yksityiskohtia. Halusin jättää tämän live-valiokunnan kollegalle ja olisi vain toiveeni puheenjohtaja, että valiokunta pääsisi nyt sitten työn touhuun eikä tappelisi proseduraalisista asioista niin kauan. Kiitos Charlene. Mietintö oli oikein hyvä mielestäni. Kiitos kovasti, kun olet avustanut minua siitä, tässä valiokuntien välisessä sodassa, niin kuin tiedät, että kutsun sitä. Myöskin Jean-Paul Cosés osallistuu näihin taisteluihin valiokunnan puolesta. Nyt siirrymme sitten varjoesittelijöihin. Joillakin on varamiehensä EPPltä ensinnäkin Jean-Paul Cosés. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja poikkeuksellisesti tänä päivänä. Minä edustan Sirpa Pietikäistä, joka pyytää anteeksi poissaoloon. Hän oli pakko lähteä Suomeen ja jätti minulle pienen muistion, jota yritän nyt tässä tulkita niin älykkäästi ja fiksusti kuin pystyn ja antaakseni hänen näkemyksensä teille. Totta kai eh, minä ensiksi haluan kiittää Roma McCartia. Hän haluaa kiittää Roma McCartia myöskin kaikista tekemästään työstä, tarkistuksia, joita hän laatinut ja myöskin työmenetelmästä, jonka avulla voimme harjoittaa hyvää yhteistyötä. Hän myös onnittelee Rova McCartia siitä, kuinka hän on halunnut parantaa markkinoiden rajat ylittävää valvontaa. Siihen meillähän on viranomainen jos jäsenvaltioissa, joka olisi myös paljon tor- parempi, kun, kun puhutaan likviditeetin valvonnasta. Ja tavalla se myös markkinatoimijoita pakottaa kommunikoimaan tiedot tarjous, tilauskirjoista. Tällä tavalla voidaan harjoittaa mahdollisimman parasta valvontaa ja se on hyvä askel hyvään suuntaan. Kuitenkin hän toivoo, että kun markkinat tulevat yhä monimutkaisemmiksi. Se synnyttää suuria ongelmia. Toivottavasti tämä keskustelu voisi jatkua, jotta voisimme löytää vieläkin parempia ratkaisuja. Tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden viranomaisten ei välttämättä, niillä ei välttämättä ole vaadittavia resursseja voidakseen harjoittaa tiukkaa valvontaa. Sirpa Pietikäinen toivoo, että painotettaisiin enemmän tätä kysymystä, voitaisiin kehitellä kattavia täydentäviä ehdotuksia, mitä tulee sitten OTF-kategorian kokonaiseen poistamiseen. Hän hyväksyy tämän ja myöskin argumentit uutta kategori- kategoriaa varten vain monimutkaistaisivat lisää ja se potentiaalisesti voisi antaa lisää mahdollisuuksia sisämarkkinoiden väärinkäytölle, mutta on kuitenkin hyvä määritellä vieläkin tiukemmin ja tarkemmin nämä OTF-kategoriat samoilla linjauksilla kuin mitä Markus Ferber tässä jo on aikaisemmin ehdottanut. Sirpa Pietikäinen. Sirpa Pietikäinen hyväksyi myös, että poistetaan tämä poikkeuslauseke PK-yrityksille, jotta ne voisivat laatia tämmöiset sisäpiiriluettelot. Hän on samaa mieltä kuin se, että jos tämän sisäpiiriluetteloiden laatiminen on tärkeää, sisäpiiriluettelojen laatiminen on tärkeää, ei vain markkinoiden väärinkäytön poistamiseksi, vaan myös markkinoiden luottamuksen kannalta se on tärkeää. Eli tässä näkökohdat yhtyvät. Hän myös haluaa onnitella teitä siitä ehdotuksesta, että perustettaisiin konsultoiva komitea ennen kesäkuuta 2014, jotta voimme paikantaa mahdolliset markkinoiden väärinkäytöt, trading, äh, huippunopean kaupankäynnin kohdalta, mutta meillä pitäisi olla säännöt, joiden avulla voimme poistaa kaikki mahdolliset väärinkäytökset, mitä tulee 20 000 euron kynnyksen poistamiseen. Hän ei ole ihan varma että teidän ehdotuksenne olisi markkinoiden kannalta mielenkiintoista, että poistaisimme kokonaan tämän kynnyksen. Hän kysyi, voisiko, voitaisiinko hakea mahdollisesti alempia mahdollisuuksia tälle kyseiselle kynnykselle, jotta voimme antaa pragmaattisen ratkaisun. Hän haluaa esittää viimeisen kysymyksen siitä, miten määrittelemme tämän privilegioidun informaation, kun on kyse johdannaistuotteista raaka-aineissa. Tästäkin pitäisi vielä selkeyttää asioita ja pitäisi paremmin määritellä tämä kysymys, jotta voimme taata käytännönläheisen määritelmän, jonka avulla voimme myös paremmin sopeuttaa säännöt kulloisenkin markkinatilanteeseen. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Thank you very much. Uh, now for... Kiitos sitten ryhmän ryhmäpuheenvuoro Philip Beckar. Chair, I will... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun herra Klintsin puolesta. Hän pyytää anteeksi sitä, ettei päässyt tänään paikalle itse. Hän haluaisi aivan ensiksi kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Hänellä on tässä pari huolenaihetta, jotka hän haluaisi nostettavan esiin. Ensinnäkin, mitä tulee näihin ää, O- ITF, organisoitu kaupankäyntijärjestelmä tähän poistamiseen. Komissiohan pyrkii kattamaan kaikki markkinat. Ja mitä tulee sisäpiiritietoon, Klins pitää hyvänä tarkistuksia kaksi ja kolme, joissa mitä tulee esimerkiksi Näihin tarkistuksiin hän on niiden puolesta ja mitä tulee sisäpiiriluetteloihin, hän haluaisi niin niiden sisältöön kuin muotoonkin yhtenäiset säännöt kaikkialle Eurooppaan. Ja hän haluaisi, että tämä koskisi kaiken kokoisia yrityksiä. Sitten mitä tulee äh, johtajien käymään kauppaan, hän pitäisi tätä 20 000 euron rajaa varsin äh, alhaisena joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla, mutta mahdollisesti hyvinkin korkeana toisten jäsenvaltioiden kohdalla, ja siksi hän katsookin, että tästä asiasta on käytävä keskustelua. Klins pitää tätä trading window-ehdotusta aika hyvänä, mutta se tulisi määritellä tulevaisuudessa erittäin tarkasti. Mitä tulee tietokoneistettuun kaupankäyntiin, Klints katsoo, että on tutkittava hyvin tarkasti, minkälaisia äh, malleja käytetään markkinoiden manipulointiin. Ja siksi hän ehdottaakin asiantuntijaryhmän perustamista. Ja mitä tulee tilauskirja kysymykseen, hän pitäisi erittäin hyvänä rajat ylittävää valvontajärjestelmää, joka ottaisi huomioon kaikki eri mallit. Ja lopuksi hän katsoo, että meillä tulisi olla hyvin selkeä valvontamalli, mitä tulee rajat ylittävään manipulointiin. Ja hän katsoo, että tästä tulee aivan varmasti erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Uh, Meidän osuu tähän nappiin tässä. No, kiitos kovasti. Sitten vihreiltä Pascal. Yeah, we do, I don't think there is anybody here from the ECR. ECRstä ei taida olla paikalla kukaan, joten sinä seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. En tässä lue, tee luettelua kaikista kohdista, joista olen samaa mieltä tästä mietinnöstä, koska siihen menisi koko minulle annettu puheaika. Minä vain tässä nyt hyvin voimakkaasti ilmoitan tukeni, eli vihreän tuen näille lähes kaikille ehdotuksille, joita tässä mietinnössä on meille ehdotettu, jonka tarkoituksena on parantaa valvontaa, ennaltaehkäisevää työtä ja rankaisuja mar- markkinoiden väärinkäytössä. Keskityn neljään kohtaan, jotka voivat mielestäni olla täydentäviä mietinnölle. Ensimmäinen kohta koskettaa tätä huippunopeaa kaupankäyntiä ehdotus, joka on tehty tässä mietinnössä Arleenen toimesta. Siellä on yksi kysymys luvuista, joita meille on tässä tarjoiltu. 250. Meidän täytyy tietää, että tässä on kyse luvusta, joka on peräisin päätöksestä, joka tehtiin amerikkalaisilla markkinoilla. Keskustelut, joihin osallistuin eri markkinatoimijoiden kanssa, osoitti, että voitaisiin olla kunnianhimoisempi tämän luvun suhteen, joka tulee itsesääntely virastolta, amerikkalaisilta markkinoilta. Tästäkin voitaisiin avata keskustelu tämän luvun paikkansa, pitävy, paikkansa tämän luvun osuvuudesta tässä yhteydessä, koska me tiedämme, että periaatteet, periaatteessa se saa meidän täyden tuen. Toinen elementti markkinoiden väärinkäytön valvonnasta Mm, kyse on näistä kauppapaikoista. Kaikki, joka on rajat ylittävää toimintaa, tämä on todellakin hyvin painava elementti. Mehän olemme Euroopassa. Markkinat mm, hajaantuvat yhä enemmän. Tämä monimutkaisuus helpottaa väärinkäyttöä, manipulointia ja se myös vaikeuttaa sääntelijöiden työtä. Tässä on kovat panokset kyseessä. Meidän pitää mennä mm, Arlenen esittämään kulkea Arlenin esittämään suuntaan, jotta voisimme vahvistaa tilauskirja kantaa, jotta sääntelijöillä voisi olla kokonaisnäkemys kannanotoista ja niistä tilauksista, joita on tehty eri kauppapaikoissa me tästähän voitaisiin vielä, tätähän voitaisiin työstää vielä enemmän, mutta korostan kuitenkin ensisijaista prioriteettia, joka pitäisi antaa tälle tälle asialle. Ainakin meidän ryhmä näkee asian näin. Tällä tavoin voimme paikantaa paremmin markkinoiden väärinkäytökset, manipuloinnit paljon tehokkaammin. Kolmas ovat sitten kohta sanktiot. Totta kai voidaan perustaa kai erityyppisiä valvontamekanismeja vaikka kuinka paljon, mutta meidän pitäisi olla tilanteiden tasolla. Ehkä me emme aina pysty estämään markkinoiden väärinkäyttöä, me olemme iloisia, kun perustetaan valvontaelimiä, mutta huiputuspetkutus jatkuu kuitenkin koko ajan. Me voimme mennä paljon pidemmälle kuin mitä tässä Arlenen mietinnössä on tehty. Voimme harmonisoida näitä sanktioita hallinnollisesti. Harmonisointi vähän tämmöisen pelottavammalle tasolle. Me tiedämme, että joissakin jäsenvaltioissa sanktio, rahalliset sanktiot ovat varsin alhaisia, sanoisin heikkoja jo monet meistä eivät halua avata tätä ovea ja lähteä sitten tuomaroimaan jäsenvaltioita eri tavoilla. Ja koska tämä tuomarointi voi kestää jopa kymmenenkin vuotta, tämä on siis rikosoikeudellinen kysymys, en lähde siihen nyt, mutta hallinnolliset sanktiot ovat sen sorttisia, että voimme siinä päästä hyvään harmonisointiin, joka voisi taata tämän direktiivin tehokkuuden paljon laajemmalti, aina, aina ajatellen sisämarkkinoita. Viimeinen kohta on tämä on tämä hälytysmekanismi. Olen ihan samaa mieltä eh, esittelijän kanssa, mutta pitäisi painottaa enemmän näitä sisäisiä laitteistoja yrityksissä, yritysryppäissä, ryhmittymissä, mutta voitaisiin myös pohtia, onko välttämätöntä omata tällainen laitteisto, joka, voidaan, joka voi heti hälyttää, joka voi myös paljastaa, ilmoittaa myös ryhmän ulkopuolella ulkopuolinen tekijä, eli olisi tällainen äh, kierto, joka heti ilmoittaisi, jos on sisäisiä jännitteitä, blokkitilanteita, vaikka me tiedämme, että kun on olemassa, on menettelytapoja, mutta on voimatasapainoa, joiden kanssa pitää taiteella ja taisteella. Eli näin voitaisiin suoraan ottaa, mm, voisi olla kyse voi olla, olla tämmöinen kolmas tekijä kyseessä, eli joka silloin hälytys voisi toimia välittömästi ja silloin se myös antaisi mahdollisuuden kattaa tietyn määrän anonyymia tietoa ja se voisi myös helpottaa sitä, että tämä laitteistoa, tätä laitteistoa voitaisiin todella ryhtyä toteuttamaan. Se olisi jonkinlainen vastapaino markkinoiden väärinkäytölle. Halusin täsmentää joitakin mahdollisia tarkistuksia meidän puoleltamme. Tiedän, että meillä on vielä paljon tehtävää, jotta pääsemme samaan näkemykseen muista kaikista mietinnön kohdista. Uh, thank you very much. Uh, Kiitos. En näe Guen edustajaa paikalla. Sen vuoksi Gottfried Bloom seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt nostaa varoittavan sormen. Tiedän, että tarkoitatte hyvää, mutta 35 vuoden uran jälkeen Lontoon Cityssä. Tiedän, miten usein markkinat kuitenkin menevät sääntelijän ohi. Sääntelijät aina luulevat tietävänsä, mitä tekevät. Minä epäilen, että komissio ei tiedä, mitä tekee. 12 vuotta sitten toimin Lontoon Cityssä. Amerikkalaiset pyrkivät samaan aikaan tuolloin lainsäädäntöä. En tiedä, tunnetteko tämän yrityksen, mutta ehdottaisin, että tutustuisitte siihen. Se meni, hyväksyttiin vuonna 2000 tuolloisen hallinnon taholta ja se vaikutti siihen, että että kaikki, lähes kaikki siirrettiin tasekirjasta. Ja markkinat voittavat aina, tämä on minun viestini. Ja joskus vaikutukset ovat tahattomia, eli että asiat menevät pahan suuntaan, vaikka tarkoitammekin hyvää. Eli minä kyllä varoittaisin teitä näissä toimissanne. Um, uh, Kiitos sitten muut puhujat. Ensin Markus Ferber. Kiitoksia. Minäkin haluan onnitella esittelijä niin kuin täällä kaikki muutkin ovat tehneet. Mutta pari varoituksen sanaa minultakin. Älkääpä, älkäämme nyt sotkeko äitiä ja tytärtä. Kyllä tässä puhutaan väärinkäytöksistä, mutta mahdollisesti niitä voidaan estää myös markkinasääntelyn kautta. Ja MIFID-mietinnössäni pyrin siihen, että että mahdollisimman laajalti kaikki kauppa saataisiin MIFID-maailman sisään. Ja kun nyt tulee uusia luokkia, uhkia ja uusia rajoituksia kaupankäyntiin, niin jos me päätämme tästä MIFIDissä, niin se tulisi ottaa huomioon myös markkino- markkinaväärinkäytöksiä tarkasteltaessa. En kuitenkaan suostuisi siihen, että jos jotain ei, joku poistetaan tästä markkinamanipulointi yhteydestä ja sitten se halutaan estää myös MIFIDissä. Kyllä esimerkiksi tämä OTF-kysymys, organisoitu kaupankäyntijärjestelmäkysymys varmasti tulee MIFIDissä olemaan mukana. Ja mitä tulee tietokoneistettuun kaupankäyntiin, olen sitä mieltä, että äh, jos tässä nyt puhutaan jostain konkreettisesta päivämäärästä, vaikkapa 2050, niin en ole aivan varma, olen äh, kollegaa kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että tällainen päivämäärä on ihan keksitty eikä mitään ongelmia ratkaise. Eli tässä on toki erilaisia asioita otettavaa huomioon, mutta ne tulee säännellä kerran eikä kaksi kertaa. Siksi täytyy olla hyvin tarkka sen suhteen, mikä kuuluu MIFIDiin ja mikä kuuluu tähän kysymykseen sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista väärinkäytöstä. Nämä olivat näitä minun periaatteellisia kannanottojani tässä ja kun tätä MIFID-asiaa nyt hoidan, niin minä haluan kaiken kaupankäynnin MIFIDin alaiseksi ja mietintöluonnos on tässä nyt pikemminkin sillä linjalla, että että kyse on esimerkiksi verkostoitumisesta ja sitten esimerkiksi BCM halutaan MIFIDin. Meidän täytyy nyt tehdä strateginen päätös siitä, että miten toimimme. Meidän on oltava hyvin johdonmukaisia toimissamme kaikissa mietinnöissä. Niissä on oltava sama johdonmukainen linja. Ja myös aikataulun suhteen haluaisin toimia johdonmukaisesti, koska muuten ammumme itseämme jalkaan ja sitten muut päättävät siitä, mitä siellä lakitekstissä lukee, nimittäin neuvosto, eikä suinkaan tämä meidän parlamenttimme. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Thomas Mann. Kiitoksia, Thomas Mann. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Äh, Kiitos puheenjohtaja Allen. Olet kuullut monia kehuja. Minäkin haluaisin kehua. Ja sitten kun ajatellaan tätä Lontoon Cityssä työskennellyttä kollegaa, ja mitä hän sanoi, se tulee aina esille, että sanotaan, että tehän voitte päättää kenästi mitä haluatte, me joka tapauksessa me tahtomme läpi. Ja tätä me emme hyväksy. Ja mielestäni se on tärkeä merkki. Ja olen iloinen, että voin olla keskustelussa, jotka monilla jäsenillä on muitakin tehtäviä, mutta he ovat voineet, pystyneet tätä periaatteellista kantaa painottamaan. Tietysti täytyy puuttua siihen. Tietysti pyst- meidän täytyy pystyä sanomaan, että me annamme puitteet ja määrittämme luvut, jotta voidaan kontrolloida markkinoida. Ei, muu, ei se muuten onnistu. Kollegat ovat tähän huippunopään kaupankäyntiin viitanneet, että tässä on ihan giganttista markkinaväärinkäyttöä. Olen, pidän hyvän, että ehdotus tulee. Tarvitsemme neuvoantavaa komitea vuoteen 2015. Aikamärkin on hyvä antaa, se on ihan hyvä perusajatus, joka meidän pitää muotoilla. Ja sitten Paskala viittasi tähän vuoteen. Siinä voidaan olla kunnianhimoisempi ja Kaksikymmentäkuusi tarkoituksessa on kysymys kasvavista markkinoista ja siinä on ehdotus tämä lista poistaa. Äh, haluaisin tietää kerrannasti, että miksi tämä poistetaan. Minä usein käsittelen pk asioita ja tiedän ihan hyvin, että sitä ei voida verrata näihin suursijoittajien. Se on ihan selvää. Kun tällaiset markkinat ovat olemassa, jos voidaan sanoa, että täytyy olla luettelo, ja jos siitä kuitenkin on poikkeus, niin täytyy kuitenkin olla poikki, antaa se mahdollisuus, että on luettelo, jossa on kuvaus niistä henkilöistä, joilla on mahdollisuus saada sisäpiiri kauppoihin. Se on tärkeää. Miten tämä voidaan ratkaista? Tämä minua kovasti kiinnostaisi. Sitten kun kysytään, että mitä sanktioita on ja miten paljon ne, mikä pelotevaikutus niillä pitäisi olla. Sanktioiden pitää purja, täytyy olla niin, että jäsenvaltioille sille rooli kuin tähän asti, eikä sanota niin, että ei haluta tätä tehdä, että saataisiin mahdollisuus, että voidaan pörssiin sijoittaa enemmän. Täytyy saavuttaa se, että nämä reaktoritalvalvonta toimii. Parlamentilla on siinä selkeä kanta, se löydetään ja Arlenin peruskannan kanssa voimme olla samaa mieltä. Tässä tietysti vielä neuvotellaan. Markus Ferber on hyvä osatekijä siinä, että on kaksi mietintöä lopussa, jotka ovat sopusoinnossa keskenään, eivät kilkaile keskenään. Toivon, että seuraavalla kerralla olisi kokous, että olisi kokous, joka menisi webstreamiin, jotta nähtäisiin, että mitä täällä valiokunnassa tapahtuu, että se voidaan myös lähettää ulospäin. Että he näkisivät, mitä täällä meillä tapahtuu meidän täytyy saada tunnettua, että me yritämme saada aika hyvät puitteet. By way of comment, I think we're always web streamed. Ihan kommenttina vain, eikö tämä ole aina web? Lähetetty nettitelevisioon Strasbourgin poikkeuksena, eli webstreami on aina. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla muita puheenvuoropyyntöjä. Minulla on muutama kommentti. Nämä ovat kovinkin sydäntäni lähellä, kuten Arlin jo sanoi. Oli todellakin hedelmällinen Ekon delegaatiovierailu Aasiaan, jossa pysyttiin kysymään monelta ihmisiltä kysymyksiä. Täytyy varmaan tunnustaa se, että heidän markkinansa eivät välttämättä ole niin monimutkaisia, eivätkä kata niin monia omaisuusluokkaa eriä, kuten sanotaan nyt vaikka Lontoon markkinat. Mutta silti monia hyödyllisiä ajatuksia vaihdettiin siellä. Ja Arliin on jo ottanut joitakin mukaan, joista mekin olemme puhuneet, että ne ovat aika mielenkiintoisia. OTF-kysymys, jota tietysti täytyy käsitellä Markus Ferberin mietinnössä Mifidistä. Itse minulla on huolenaiheita sen toimivuudesta, sen kategorian toimivuudesta, jos näin voidaan sanoa. Ehkäpä sitä täytyy muuttaa. Minun näkökulmastani mietin vain, että onko se ihan korrektia, että olisi kielto tälle capitalin käytölle. Että voi, mietin tässä, että onko tapa, jolla voisi löytää yksinkertaisen tavan määritellä, että mikä olisi legitimaattia market making pääomaa ilman, että täytyy siis 17 eri mittausta tehdä. Näin asiaa käsitellä Yhdysvalloissa käsittääkseni tällä hetkellä. Voisiko sitten olla yksinkertaisesti prosenttilukuperustainen? En tiedä, onko sillä sitten merkitystä, jos suurin osa siitä pääomasta joka tapauksessa market makingia varten. Jossain mielessä se on tietysti enemmän Mifidia varten, mutta jos tätä asiaa vietä, ajatusta vietäisiin eteenpäin, niin Täytyisi siis sitten käsitellä, että mikä olisi seuraamus, jos rikkoo tätä. Financial Timesissa taisi olla reportti äskettäin, jossa ehdotettiin, että jotkut aspektit lainsäädännöstä ei olisi hyvä siihen, että rohkaistaisiin pitkän aikavälin investointeja. Siinä tarvittiin lopuksi ehdottaa, että olisi eri tietokategorioita – en välttämättä tätä suosittele, mutta se olisi ehkä jotain sellaista, jota voitaisiin tutkia ja tarkistaa, että onko näin. Koska tietysti yleisesti ollaan sen puolesta, että pitkän aikavälin investointeja, pitkäikäisiä investointeja ja suositellaan, että niin sanoa, että artikkeli oli oikeassa, mutta ainakin se sai minut ajattelemaan. Kovasti tuen sitä, että tutkitaan tarjouskirjoja rajat ylittävästi ja markkinat ylittävästi tietysti täytyy olla reaaliaikaista viestintää paljon enemmän, mikä tarkoittaa, että täytyy mennä sitä kohti, että standardisoidaan ja yksilöidään asioita, kuten nämä, ja mikä on jo aloitettukin äh, ihan lievästi äh, MIR-esipuheen e kappaleessa, ja tämä on osa yleensä tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä, jossa saadaan paljon parempaa valvontaa, koska sitten saadaan tietää, mitä reaaliaikaisesti tapahtuu. Tämä taitaa olla vähän futurologista, mutta joka tapauksessa on ihan oikein, että rakennetaan perustoita sille jokaisessa lainsäädännön osassa, kun tässä mennään eteenpäin. Sitten maksuperusta tarjouksille, joka mielestäni on oikein hyvä ajatus. Ja kuten Arlin sanoi, sitä testataan eri kauppapaikoissa ja on ollut käytössä joissakin jo jonkun aikaa. Pitäisikö se olla per tarjous vai per viesti, koska siinä on ero? Myöskin tässä hyvin nopeassa kaupankäynnissä se, että tarjouksia tulee ja sieltä näkee sen eroon, ei se ole välttämättä huono asia. Ehkäpä ääripäät otetaan sieltä vain pois, joten Sanoisin vain, että kannattaa tutkia, että mikä ero olisi, jos se tehdään per viesti tai per message, mieluummin kuin per tarjous. Jos tehdään per message, niin sitten maksaa siinä määrin, mitä käyttää infrastruktuuria. Ja pitkän aikavälin investointien valituksiahan on se, että tässä nopeassa kaupankäynnissä käytetään ihan tästä, käytetään arkkitehtuuria, arkkitehtuuria ja rakennetta ihan suhteettomasti. Mutta olen samaa mieltä, että Mifidissäkin tätä täytyy käsitellä. Mutta kun asia on nyt otettu esille, Mutta ei se tarkoita sitä, että sanottaisiin, että väärinkäytökset olisivat ottaneet tämän mieluummin kuin MIFID. No aina tässä on mieluumminkin yhteiskeskustelua näistä asioista. No direktiivi sitten. Tunnustamme kyllä sen, että libevaliokunta on suuressa osassa, kun varmistetaan, että rikosseuraamukset eh, seuraavat samaa yleistä trendiä ja on tiettyjä asioita, joita haluaisimme samanlaisiksi huolimatta siitä, että onko se asiakirja, jota käsitellään tässä valiokunnassa vai ympäristövalio, ympäristöasioiden suhteen tai Tästä täytyy ottaa huomioon tulevaisuudessakin, mutta olen huolestunut, että ei pitäisi tehdä tipoittain aina kun jotain tulee esille. Sitten sitä neuvotteluissa heitellä näitä takaisin kuin palloa, eli täytyy olla jotkut perusperiaatteet, että joihin kaikki pitäytyvät. Ja olisi oikein hyvä, jos me Ekon valiokunnassa pitäytyisimme tiettyihin perusperiaatteisiin jotka sieltä tulevat. On hyvin tärkeää, että ei mennä mihinkään maksimiharmonisointiin tässä vaiheessa erityisesti, koska on jo joitakin jäsenvaltioita, jossa on paljon ankarammat rikosseuraamukset kuin muissa, joissakin ei ole mitään. Joten lähtökohta on tietysti se, että olisi joku minimiharmonisointijärjestely, kuten komissio on ehdottanutkin. Ja olisi kovasti väärin, jos tehtäisiin jotain sellaista, jossa hallinnolliset seuraamukset ja rikosseuraamukset olisivat jonkinlainen tuplavaara, vaara, jossa on hallinnollinen seuraus, se on yksi asia, jossa on myös mahdollisuus riko, rikosmenettelyyn, niin sitten se pitäisi olla erillinen asia. Tätä jo tietyssä määrin käsitellään pääomavaatimusdirektiivissä, jossa on sekä neuvostossa että No varmaankin parlamentissa se on jo ratkaistu asia, että sanotaan, että hallinnollinen seuraamus ei korvaa jäsenvaltioiden rikosseuraamusjärjestelmää. Sekin on osittain päällekkäistä sen työn kanssa, jota Arlin tekee. Ja tiedän, että Arlin pitää tätä asiaa silmällä CRDn osalta. Nämä kohdat halusin itse ottaa esille, niitä varmaan tulee vielä lisää tulevaisuudessa. Arlin, kiitoksia oikein hyvin valaisevasta ja mielenkiintoista mietinnöstä. Meillä on aikaa kuulla komissiota, jos esittelijä haluaa. Komissio on paikalla, jos he haluavat puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluamme kiittää rouva McCarthyä tästä mietintöluonnoksesta, jonka hän tänään esitteli koska se on samoilla linjoilla kuin komission ehdotus, kun halutaan vahvistaa markkinaväärinkäytösten valvontaa ja estämistä. Ja me tietenkin haluaisimme säilyttää komission ehdotuksen mahdollisimman sellaisenaan, koska se on mielestämme erittäin tasapainoinen. Esimerkiksi mitä tulee PK-yrityskysymykseen, se oli mielestämme varsin tasapainoinen ehdotus. Haluaisimme korostaa sitä, että niin kuin täällä esittelijäkin mainitsi ja myös herra Ferber, meidän on huolehdittava siitä, että nämä kaksi ehdotusta, tämä ja MIFID, ovat äh, samassa linja, linjassa. Ja ehkäpä MIFID puitteissa äh, lainsäädäntöpohja on hiukan toisenlainen, mutta nämä menevät aivan samaan suuntaan. Äh, ainut poikkeus on tämä OTF-luokan poistaminen. Jos tästä OTFn poistamisesta päätetään, on huolehdittava siitä, että ö, jonkinlainen ö, sisäpiirikauppoja estävä ö, malli on saatava kattamaan kaikki mahdolliset Äh, väärinkäytökset. Mitä tulee tietokoneistettuun kaupankäyntiin, äh, sitä ollaan käsittelemässä, sitä ollaan tarkastelemassa, työt ovat käynnissä niin äh, markkinoiden väärinkäytön suhteen kuin muutenkin. Eli tämä asia on hoidossa tällä hetkellä. Ja haluaisimme myös todeta, että meidän täytyy esimerkiksi CRD4-ehdotuksen kanssa pysyä samoilla linjoilla, eli johdonmukaisuus on aina muistettava. MIFID ja sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi sekä niiden rikosoikeudelliset seuraamukset, kaikki tämä on hoidettava siinä mielessä yhdessä että mitään epäjohdonmukaisuutta ei synny ja saadaan hyvää lainsäädäntöä, joka on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Johtopäätökseni on se, että mielestäni Euroopan parlamentti on tässä asiassa oikeilla raiteilla ja keskustelut tulevat varmasti olemaan hyvin rakentavia niin, että yhteislainsäätäjät varmasti saavat poliittisen sopimuksen aikaan tämän vuoden loppuun mennessä, niin kuin eh, viimeisimmissä eh, huippukokouksen johtopäätöksissä todettiin. Kiitos. Nyt puheenvuoro takaisin Arlinille. Yritän lyhyesti, koska yksityiskohtaisimmista asioista, kuten sanoin alussa, en ole vielä päättänyt kantani näistä asioista. Haluan esittää alustavia ajatuksia, sitten katsoa valiokunnan jäsenien kanssa ja varjoistuneen kanssa, miten näitä ehdotuksia, alkuperäisiä ehdotuksia voidaan parata. On hyvin tärkeää, että vastaan tähän asiaan, että mikä vaikutus on kilpailuun tai onko kilpailua markkinavaran tai sääntelyn ja MIFIDin välillä. Näin ei ole asia, haluaisin Ferberia kunnioittamaan sitä, että jos teidän työtä asetuksen osalta tai sääntelyn osalta, jos tulee esille potentiaalia markkinaväärinkäytöksistä, jos, jos ajatellaan uusia kauppapaikkoja, niiden fragmentoitumista, tai juuri esimerkiksi tämä huippunopea käynti on otettu esille sellaisena, olen velvoitettu ottamaan sen esittelyn se saattaa päätyä Mifipiin ja saattaa, saattaa päätyä tekemään jotain erilaista sen kanssa, mutta kuitenkin minun täytyy asiaa käsitellä. Voisi sanoa, että se olisi olennainen kysymys äh, sääntelyn kannalta. En tietysti sanoa, että pitää olla päällekkäistä, mutta jossain sitä täytyy käsitellä. Aikataulun vuoksi, josta sovittiin, en pystynyt katsomaan, että mitä MIFID äh, mietinnössä oli, koska samaan aikaan määriteltiin tätä äh, käännösaikataulua. Eli mielestäni on tärkeää, että kuunnellaan sääntelyitä, kun sanovat, että jos tulee uusia kauppapaikkoja, fragmentoitumista, siirpaloitumista, niin se tekee vaikeammaksi saada markkinaväärinkäyttötapaukset esille ja, ja syyte toimii. Siis sen vuoksi se vain esille, koska sääntelyn kanssa se keskustelussa tuli esiin. On monia asioita, joissa täytyy tehdä vielä lisätyötä. Monet asiat ovat vielä alkuvaiheessaan mielestäni. Ja olisin kovasti mielestäni, jos kollegat ehdottaisivat ideoita tältä osin. Vastauksena komissiolle pk-yrityspoikkeuksen osalta fakta on, ja haluaisin komission ottamaan tämän huomioon, että pk eivät tätä pyytäneet itse, eivätkä itse näe sitä olennaisena osana tai näkevät sen olennaisena osana direktiiviä, sen vuoksi he haluavat sitä noudattaa. Jos he haluavat noudattaa jotain, niin sitten olette ilman perusteita sen poistaneet. E, tai jos täytyy löytää tapa joku löytää joku tapa vähentää hallinnollista rakennetta, niin tämä ei ole se oikea paikka siihen, sanovat, että eivät siellä tarvi koska sisäperiluettelon ylläpitäminen näyttää olevan kovin suuri asia, mikä se hallinnollinen rasite siinä sitten on. Ehkä siitä voidaan vielä keskustella, mutta olen kovin tietoinen, että Esmassa on ajattelua menossa tästä huippunopeista kaupankäynnistä työtä ei ole aloitettu. Ainoa työ on aloitettu niiden keskustelujen mukaan, jotka minulla on ollut, että jotain sille on todettu, että jotain sille pitää tehdä. Ja on tutkimushenkilö, jolla on annettu tehtäväksi selvittää, että mitä sille pitäisi tehdä, mutta ihan kaikilla kunnioituksella komissiota kohtaan tämä on homma meille varmistaa, että kun me olemme ihmisten valitsema toimielin, että me otamme kantaa asiaan ja valvomme ESMAa, että ne ei, ei riitä että sanotaan, että työtä tehdään ja pitää odottaa, mitä sitä tulee esillä. Meidän täytyy määritellä, että mitä se työ on ja mitä, miten se liittyy muihin lainkäyttöalueisiin maailmalla, jossa käsitellään asiaa myös. En ole huolissani pelkästään niin markkinaväärinkäyttöasioista vaan myös niistä asioista, joita käsitellään MIFIDissä. Pascal otti esille äh, hallinnollisten sanktioiden seurausten asian. Sitä täytyy käsitellä tarkemmin. Se, puheenjohtaja tekin äh, otitte tämän asian esille, että ei pitäisi aliarvioida hallinnollisten, äh, hallinnollisten seuraamusten pelotevaikutus. Nämä parkkisakkoja, niillä on, ne ovat selkeä pelote markkinaväärinkäyttötapauksissa, joten ottaisin tähän mieluummin, tästä, tältä osin mieluummin yksityiskohtais, yksityiskohtais, yksityiskohtia mukaan. Rova Pietikäisen kanssa olen puhunut kahdenvälisesti näistä asioista, tuli esille ja kiitokset Paskalille ja edelleen. Tässä täytyy tehdä jatkotyötä. Kiitos myös herra Dermania kommenteistaan jälleen. Täytyy muistaa, että tämä on ensimmäinen luonnos mietinnöksi ja sen vuoksi tämä pitäisi pitää mielessä ja olen ihan selvää, että lisätyötä pitää tehdä mutta se täytyy tehdä niiden kanssa, joilla on päivitettyä tuntemusta asiasta. Tässä pääsenkin herra Blumiin. Tietysti hän minua paapoo, kun esitän kommentteja. Olen siihen tottunut 35 vuotta Lontoon Cityssä. Se on tietysti se on vähän puolueellinenkin kanta siihen, mitä tehdä. 12 vuotta on pitkä aika olla markkinoiden ulkopuolella teknologiset kehityskulut ovat nopeita, asiat siis muuttuvat ja olisi parempi ottaa huomioon mitä sääntelijät sanovat, kun he tekevät päivä päivältä näitä asioita, tutkivat näitä. asioita. kaikki tiedämme, että huonot yritykset yrittävät kiertää sääntöjä, mutta ei se tarkoita sitä, että me yrittäisi tehdä sääntöjä, että me yrittäisi pysyä markkinoiden trendien kyydissä mukana. Ja Reblom, jos teillä on positiivisia ehdotuksia on otan mielelläni mukaan. Mutta voisin sanoa, että kun, kun tiedetään, että on eurooppalainen mark, markkinavalvonta ja kun markkina, rajat ylittäviä markkinatoimia tapahtuu, niin markkinoille valvontaakin pitää olla. Jos on jotain positiivista, niin sitten otan mielelläni mukaan ne kommentit. Kiitos kovasti, todellakin. Määräaika tarkistuksille on 8. toukokuuta Sitten niitä tarkistuksia käsitellään. Ah, Markus halusi vielä. Anteeksi, nähnyt puheenvuoropyyntöä. Minulla on vielä kysymys liittyen aikatauluun. Todella haluan meidän toimivan yhdessä linjassa ottaen huomioon minun mietintöni ja tämän. Kuun lopussahan on tarkoitus päättää minun mietinnöstäni Strasburgin jälkeen ja mitä äänestykseen tulee, niin voisimmeko ehkä aikataulullisesti äänestää näistä yhtä aikaa. Mielestäni olisi vaarallista äänestää ensin markkina väärinkäytöksistä ja sitten MIFIDistä. Voitaisiinko synkronisoida? Täytyy synkronisoida nämä aikataulut. Olen ihan samaa mieltä. Minäkin haluaisin, että nämä käsiteltäisiin yhdessä. Okay. We will do that. Well, it says here, theory. Tässä sanotaan teoriassa, että äänestys on 9. heinäkuuta se on synkronoitu, mutta jos on muutoksia toisessa asiassa, niin sen täytyy vaikuttaa toiseenkin, koska on selvää, että täytyy äänestää, tai ainakin yrittää äänestää samoista asioista samoissa asiakokonaisuuksissa. No se ei välttämättä toteudu, mutta ainakin näin yritetään. Mikä tarkoittaa, että jos teoreettisesti pyritään siihen, että mahdollisesti olisi täysistunnossa syyskuussa. Tällä hetkellä se on synkronoitu Mifidin kanssa. Joten kiitos kovasti. Katselen ympärilleni nähdäkseni, että onko, ovatko kaikki valmiina seuraavaa kohtaa varten, joka on kohta viisi. Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus, näen esittelijän paikalla. S ja D näen, Tiedän, että Wolf Klintz ei ole paikalla, se ei myöskään. En tiedä, onko Sven tulossa vihreiltä. Ette tiedä myöskään. Ennen kuin päästään pääomavaatimuksiin, sitten sinnehän voidaan aloittaa ja niin 11.30, niin on varmaan luppuaikaa, joten voidaan siirtyä suoraan kohtaan viisi ja Euroopan investoimiseen, jos olette valmiit ja saatte puheenvuoron. Ευχαριστώ πολύ. paljon. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η ΕΚ... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Investoinnit Euroopassa koskettaa äh, aihetta, jota olemme käsitelleet jo useaan otteeseen. Investoinnit ovat monen jäsenvaltion politiikan keskiössä. Se on erilaisten parlamentaarikkojen puheenvuorojen, komission edustajien puheenvuorojen sydämen asia. Investoinnit ovat meille kaikille tärkeitä. Kiitän siitä, että olen saanut mahdollisuuden laatia tämän mietinnön. Minä uskon, että olemme tällä hetkellä ja aivan erityistilanteessa Euroopassa tänä päivänä. Oli sitten kyse kansainvälisestä tilanteesta yleisesti ottaen – tai eurooppalaisen tilanteen tasosta. Aivan erityisesti niin tilanne on tärkeä. Me halusimme ensin kuvata tähän kansainvälisen ympäristön, toimintaympäristön, jossa voidaan havaita pien, hienoista elpymistä. Se on kuitenkin vielä heiveröistä ja haurasta. Se tarkoittaa sitä, että EU pitäisi yhtäältä olla aina läsnä kansainvälisellä näyttämöllä ja antaa oma panoksensa kestävälle kehitykselle vahvistaa kansainvälistä kauppaa. Se on myös EUn tehtävä avoimilla rajoilla. Ja meidän pitäisi myös toisaalta ratkaista EUn sisäiset ongelmat, jotta todella voisimme hyödyntää paremmin myönteistä ympäristöä nyt kansainväliselle kehitykselle, joka lähtee liikkeelle koska toivonhan me, mehän toivomme, että elvytys lähtee voimakkaasti liikkeelle. EU on ilmoittanut, mitkä ovat sen tarjoamat edut euroalue, vakaus, jota pyritään takaamaan. Nehän ovat aivan itsestäänselviä tavoitteita. Ne ovat myös valtteja meille yhtäältä eurooppalaisille yrityksille kuin toisaalta myös ulkomaisille yrityksille. Miten voidaan sitten taata, että meidän kantamme, meidän tilanteemme säilyisi, että olemme ensimmäisinä tässä investointitilanteessa. Emme voi siis missään nimessä lähteä hajoittamaan nousevien voimien politiikkaa. Meidän pitää nähdä, mitkä ovat sisäiset ongelmanne euroalueen epävakaa tilanne. Se vaikuttaa myös valitettavasti investointiin. Miten, voimme, miten me voimme vakauttaa finanssijärjestelmämme? Miten me voimme parhaiten hyödyntää sisämarkkinoita – ja, ja aina sopeutua sen muuttuvaan tilanteeseen. Jos puhutaan investoinneista, niin ei pidä nähdä näissä eurooppalaisissa investoinneissa nähdä vain sitä, että ne ovat eurooppalaisia, vaan miten ne jakautuvat ensinnäkin jäsenvaltioiden kesken ja kuinka paljon investointeja tulee sieltä tai sieltä alueelta. Sen takia mielestäni onkin tärkeää kuulla ää, aluekehitysvaliokuntaa tästä aiheesta. Tämä valiokunta voisi antaa meille paljon lisävalaistusta monissa asioissa. Senpä vuoksi pitäisi paremmin hyödyntää meidän jo olemassa olevia etujamme, jotta voimme hyödyntää täysimittaisesti sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä on kyse nimenomaan uusista mahdollisuuksista uusille investoinneille, uusille työpaikoille. Meidän pitää kannustaa kaikkea rajat ylittävää toimintaa esimerkiksi meidän pitää myös vahvistaa eurooppalaisten yritysten roolia kannustamalla muita ulkomaisia yrityksiä tulemaan tänne. Markkinoiden pitäisi olla aina aktiivisempia, tarjoten aina uusia mahdollisuuksia näille uusille yrityksille, näille uusille ammat, nouseville ammattikunnille, ammattiryhmille. Pitää myös pitää siis hyödyntää meidän vahvoja kohtia. Meillä on inhimillistä potentiaalia, joka on erittäin korkeatasoista, laadukasta. Meidän pitää jatkuvasti tiedottaa, meidän pitää jatkuvasti olla kilpailukykyisiä. Sen takia koulutus on tärkeää, ammattikoulutus on keskeistä. Vielä yksi sananen koulutuksesta koulutus on myös investointialue. Ei ole kyse siitä, että kehitetään inhimillistä potentiaalia. Meidän pitää investoida ja koulutukseen investoitu, se on itsessään investointia, koska me voimme investoida yrityksiin, jotka taas toimivat yhteistyössä eurooppalaisittain ja e- Euroopan ulkopuolisten tahojen kanssa. Mm, Iso-Britanniahan osaa hyödyntää koulutustaan, opetusjärjestelmäänsä edistääkseen yrittäjyyttä. Ottaen huomioon meidän maineemme kansainvälisellä tasolla, EUn maine nimenomaan, meidän pitää hyödyntää opetusta, koulutusta parhaalla mahdollisella tavalla – Toisaalta taas Euroopassa löytyy muita elementtejä kulttuurikentältä, elintapoja muun muassa, jotka ovat tehneet tästä alueesta hyvin puolensa vetävän alueen poolin. Innovaatio on hyvin yleinen sana eurooppalaisissa ajatuksissa. Olipa sitten kyse tutkimuksesta, tuotekehittelystä tai eh, tutkimus- ja tuotekehittelyn eh, tulosten hyödyntämisestä ja viennistä. Sitäkään ei saa unohtaa. Meidän pitää muistaa myös rakennerahastojen rooli. Aluekehitysvaliokunnassa on tästä puhutaan jatkuvasti, mutta sitä ei saa unohtaa. Nämä rahastot, rakennerahastot, eh, ovat kuitenkin ensimmäinen rahoituslähde näinä vaikeina aikoina meidän hankkeillemme. Uudet rahoituskehykset astuvat kuvaan. Meidän täytyy ottaa tämäkin aspekti huomioon. Euroopan pitää pystyä jatkamaan al- aloitetulla tiellä, tiellä muun maailman kanssa, jotta meidän yrityksemme voisivat toimia aktiivisesti eri alueiden markkinoille, vastavuoroisuus. Ja ö, pääsy julkisten hankintojen markkinoiden piiriin. Tämän pitäisi taata, pitäisi pystyä takaamaan eurooppalaisille yrityksille paremmat mahdollisuudet päästä hyötymään, toimimaan kansainvälisillä markkinoilla. Tämä olisi loistava tilaisuus PK-yritykselle osallistua helpommin julkisten hankintojen markkinoille. Nämä mainitsemani elementit ovat jo tulleet esille monissa päätöslauselmissa, monissa hankkeissa meidän valiokunnassamme. Mutta nämä useat elementit pitää kuitenkin ryhmittää uudestaan ja ohjelmoida ne yhteen. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä sillä tavoin, että meillä olisi indikaattoreita, joiden avulla voimme mitata investoi, investoijille mielenkiintoiset ympä, toimintaympäristöt, jotta yritykset voisivat kehittyä myös tässä uudessa toimintaympäristössä. Kun ajattelemme 2020 aloitetta, erityisesti ajattelen tässä FAR-ohjelmaa, meidän pitää saada yritykset toimimaan enemmän, etteivät niiden, ettei niiden toimintaympäristö olisi liian epämääräinen, epäaktiivinen. Komission tiedonannon myötä mehän voimme ymmärtää paremmin, miten Eurooppa käyttää jo omaamiaan öö, etuja. Meidän pitää myös tunnistaa heikot kohdat, jos me haluamme saada ulkomaiset investoijat, sijoittajat toimimaan Euroopassa. Minä käsittelen näitä kahta puolta mietinnössäni. Meidän pitää tehdä strategisia ehdotuksia, lainsäädännöllisiä ehdotuksia siellä, missä se on tarpeellista, voidaksemme luoda tämän myönteisen toimintaympäristön sijoittajille. Näin me voimme ajatella mahdollisen viraston perustamista sijoittajille Euroopassa. Ei pidä jäädä tai pysähtyä tällaiselle yleiselle tasolle, kun on kyse yrityssijoittajista. Meidän pitää jakaa tätä toimintaa myös jäsenvaltioittain ja hahmotella, miten voitaisiin paremmin harjoittaa yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kesken Puhun koko ajan tässä siitä, että voisimme täydentävästi hyödyntää meidän olemassa olevia etuja, positiivisia elementtejä, ja tämän avulla voisimme hahmotella paremmat perspektiivit sijoittajille, jotka olisivat lupaavampia. Tässä näin suurin linjoin, suuret linjaukset minun mietinnöstäni ja siellä esiintyvistä ehdotuksista toistan vielä kerran on välttämätöntä – tehdä parempaa strategista yhtenäistä työtä. Meillä pitää olla sopivat työvälineet ja jonkinlainen virasto, jotta voimme harjoittaa seurantaa jatkuvasti. Kiitos. Thank you very much and thank you very much. Kiitos kovasti ja kiitos hyvin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Nyt käännön SJ-ryhmän puoleen. Herra clever. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Viimeisten parin vuoden aikana SD-ryhmä täällä parlamentissa on vaatinut investointeja kasvuun, työllisyyteen. Ja siksi pidän erittäin hyvänä ja tervetulleena tätä Ekonin mietintöluonnosta ja tuen esittelijän ehdotusta siitä, että pyydetään komissiolta uutta tiedonantoa ja johdonmukaista strategiaa tulevaa investointipolitiikkaa silmällä pitäen. Investointistrategialla on kaksi eri ulottuvuutta, joita meidän täytyy tarkastella mielestäni. Yhtäältä FDI ja toisaalta paikalliset investoinnit. On erittäin tärkeää, että me ajattelemme paitsi maailmanlaajuista investointiympäristöä, käyttöä. Myös tuemme olemassa olevia eurooppalaisia politiikan aloja, jotka luonnollisesti ovat investointien taustalla. Erityisesti tässä tarkoitan kohesiopolitiikkaa, tulevaa teollisuuspolitiikkaa. Kohesiopolitiikkahan edelleen on pääasiallinen rahoituslähde reaalitalouteen investoitaessa ja luonnollisesti nyt ollaan tekemässä Äh, rahoituskehystä tulevia seitsemää vuotta varten ja on äärimmäisen tärkeää korostaa juuri kriisin hoitamista paikan päällä, kentällä, alueilla, kaupungeissa, kaikissa jäsenvaltioissa ja on autettava kaikkia jäsenvaltioita. Haluaisin myös muistuttaa, että rakennerahastoja voidaan käyttää katalysaattorina lisärahoituksen saamiseksi niin, että saadaan vipuvaikutus ja että saadaan lisää rahoitusta ja uskon äh, vahvasti innovatiivisiin rahoitusvälineisiin äh, ajatellen äh, kaikkia aloja, kaikkia sektoreita. Rahoitusvälineet voivat saada aikaan todellisen vipuvaikutuksen Euroopan budjettiin, voivat vahvistaa julkisen ja yksityisen yhteistyötä ja saada strategisia kestäviä investointeja näinä talouden tiukkoina aikoinakin. Me uskomme voimakkaaseen teollisuuspohjaan, jotta voidaan houkutella investointeja. Uskomme uuteen teollisuusstrategiaan niin, että teollisuuden kykyä toimia voidaan vahvistaa kaikkialla Euroopan unionissa. Tämän lisäksi uskomme kestävään teollisuuteen, kestävään energialähteiden käyttöön ja energiatehokkuuteen. Ja vaikka tämä mietintöluonnos kattaa kyllä kovin monia kysymyksiä ja on kunnianhimoinen. Haluaisin erityisesti korostaa vielä nuorisopolitiikkaan investoimisen tärkeyttä. Nuorisossahan on valtava potentiaali. Meillä on erittäin hyvin koulutettua nuorisoa, joka nyt on joutumassa menetetyksi sukupolveksi, koska työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ole kaikille. Me emme kerta kaikkiaan voi hyväksyä sitä, että nuorisotyöttömyys kasvaa entisestään ja erityisesti kun esittelijä tulee Kreikasta, niin hän aivan varmasti tämän erityisen hyvin ymmärtää, joten tulemme tekemään tarkistuksia muun muassa nuorisotyöllisyyden parantamisesta. Sitten energiatehokkuuden parantaminen, uuden vihreän teknologian kehittäminen. Euroopan unionihan on pyrkinyt vahvistamaan, ajamaan tätä vihreyttä myös ja näin voidaan luoda uusia kestäviä työpaikkoja, kun voidaan myös viedä uutta vihreää teknologiaa Euroopan unionin ulkopuolelle ja mm, voidaan hiljalleen, hiljalleen luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ja uskon, että tämä kaikki voidaan saada mukaan tähän mietintöön. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy ö, ajaa tiettyjä periaatteita investointistrategiassamme ja meidän täytyy pyrkiä saamaan aitoa eurooppalaista lisäarvoa. Ja SD-ryhmä haluaisi käyttää sitä, että tämä on ympäristöllisesti tehokasta, rajat ylittävää ja kohesioa luovaa, eli tällainen kolmen sen strategia englannin kielellä. Haluamme, että investoinnit ovat mahdollisimman kattavia ja pitkään, pitkälle kauas luotaavia. Haluamme myös vahvistaa ympäristöstandardeja ja va- varmistaa tulevaisuudessakin sen, että nuorista pidetään huolta. Euroopan unioni ei saa lähteä kilpailu- kilpailemaan halvalla työvoimalla eh, ja tähän suuntaan tarkistuksemme tulevat menemään. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edward. Ja äh, Wolf Klintz on äh, toimittanut meille puheenvuoronsa, joka... No, puhu sinä ensin, niin minä voin ottaa tämän sitten. Ole hyvä. Definitely I... Kyllä, toden totta. Pidän erittäin tervetulleena tämän Kratsa Tsakaropulun äh, mietinnön. Mielestäni tämä on erittäin virkistävää näinä aikoina, kun talouden takatalvi on kovaa. Ja täytyy todella miettiä, mitä voitaisiin tehdä tulevaisuutta ajatellen. Jos katsotaan äh, historiaa, niin jopa maailman rahoitusjärjestelmä ja IMF äh, pokaistiin käyntiin ja niitä suunniteltiin toisen maailmansodan aikana. Tuolloin ymmärrettiin, että sota päättyy jonain päivänä ja ää, äh, sitten tulevaisuus on avoinna – Äh, esimerkiksi Keynes ja muut ajatuksiaan hautoivat toisen maailmansodan aikana. Ja vaikka nyt on talvi ja olemme lähes lumen uppoutuneita, niin älkäämme keskittykö yksinomaan äh, suurten ongelmien päihittämiseen. Katsokaamme kuitenkin myös tulevaisuutta. Tämä on hyvin tärkeää. Ensinnäkin, kun puhutaan sääntelystä ja niin edelleen, niin meidän tulisi ymmärtää, että vaikka vaikka toimimme hyvässä uskossa varmistaaksemme sen, että menneisyyden ongelmat eivät löydy edestämme tulevaisuudessa, meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettemme vaikuta kielteisesti mahdolliseen kasvuun. Eli kaiken sääntelymme suhteen meidän täytyy olla varovaisia, koska emme halua vahingoittaa likviditeettiä, mutta emme myöskään halua sitoa pankkien käsiä liikaa epätoivotulla tavalla. On koko joukko sääntelyä, joka liian pitkälle menevänä voisi vahingoittaa tulevaisuuden kasvua, tulevaa kasvua. Yhtäältä tällä hetkellä ollaan keskitytty vyön kiristämiseen, mutta toisaalta puhutaan kuitenkin kasvusta kasvusta, mutta millä sitä kasvua luodaan, jolle investoinneilla? Joten on tärkeää paitsi puhua kasvusta, myös siitä, mikä kasvua saa aikaan. Ja kasvua tulee investoinneilla. Tarvitaan nämä infrastruktuurit, jotka houkuttelevat investointeja Euroopan unioniin, niin kuin totesitte. Tämä on hyvin tärkeä alue, jolla potentiaalia on kovasti. Ja meidän tulisi varmistaa se, että tämä työ jatkuu sisämarkkinoiden kautta tai muuten luottoluokituslaitokset, nuorisotyöttömyys, kaikki nämä asiat äh, on otettava huomioon ja varmistettava se, että todella Eurooppa tulee yhä houkuttelevammaksi investoinneille, koska tätä kautta voidaan saada aikaan kasvua. Kiitos. Uh, right, Mr. Tremosa hasn't. Kiitoksia, herra Tremosa ei ole päässyt paikalle, joten Alden puolesta minä kommentoin lyhyesti. Esitän Pariisin telefonon Clinchin lyhyen huomioon. Hän pitää hyvänä mietintöä investointien houkuttelevuudesta. Hän ottaa esille sen, että tässä tulee esille monia arvokkaita asioita, että voidaan varmistaa kilpailukyky Euroopassa, mitkä ovat tärkeitä ennakkoehtoja sille, että Eurooppa on edelleen tulevaisuudessa. Houkutteleva investointikohde. Hän esittää jotenkin täydentäviä ideoita liberaali näkökulmasta niin että se mitä hän pitää jo nyt oikein hyvänä ja tasapuolisena luonnoksena saa vielä lisäyksiä ja hän odottaa rakentavaa yhteistyötä kanssanne ja varjoesittelyiden kanssa aikanaan. Minäkin lisään muutaman kommentin itse. Pidän oikein hyvänä tätä huomiota, joka teillä on siitä, että pidetään tätä avain horisontaalisena elementtinä kaikissa lippuleva-aloitteissa EU 2020 strategian huomioon ottaen. Itse olen lisäksi sitä mieltä, että meidän täytyy harkita investointien houkuttelevuutta samaan aikaan, kun tehdään mitä tahansa, laaditaan mitä tahansa lainsäädäntöä. Siis ei sääntely ja lainsäädäntö rahoitusmarkkinoiden teistä pitäisi olla, mutta aina pitää olla tietoinen siitä, että mikä sen vaikutus on kasvuun ja että onko sellaisia vaikutuksia, joita ei, jotka ei ollut tarkoituksena. Nyt ollaan tulossa siihen vaiheeseen, että kuten Michel Barnier sanoo, että, että G20 lupaukset on lainsäädäntömielessä täytetty, niin nyt sitten siirryttäisiin siihen, että keskitytään kasvuun ja pidetään mielessä nämä ei-aiotut seuraukset. Ja pidetään mielessä, että ollaan yritysmyönteisiä Euroopassa, eikä tehdä asioita, jotka sitten estäisivät investointeja. Ellei kukaan muu halua... Aha, Diego. Muito obrigado. Sharon, eu queria cumprimentar. Kiitos paljon. Haluan myös onnitella Rova Kratsaa hänen esittelemästään mietinnöstä. Ja mitä hän on tehnyt tähän asti. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, erittäin tärkeä kappale meidän valiokunnan työssämme. On välttämätöntä, että me olimme hyvin varovaisia, olimme varsin, varsin varovaisia. Tässä puhutaan investointien saaman, saamisesta Eurooppaan houkuttelevuudesta, mutta tämähän kytkeytyy kasvuun. Siitäkin puhutaan mietinnössä. Mutta kun puhumme kasvusta, silloin usein vastapainona on, on budjettikuri kasvulle. <clears throat> Eli nämä kaksi asiaa törmäävät vastakkain tai ne asetetaan vastakkain. Tällä hetkellä ainakin eurooppalaiset valtiot EU:ssa, eurooppalaisten jäsenvaltioiden pitää luoda strategia, joka loisi kasvua, jotta todella saataisiin investoijat Eurooppaan, jotta tämä kasvu olisi houkuttelevaa. Mutta mielestäni tässä nyt ollaan kuitenkin jo hyvällä tiellä. Haluan tässä ö, mainita kaksi muuta kohtaa. Ensimmäinen kohta, kuinka tärkeää on verotusjärjestelmä tai miten verotusjärjestelmä voi houkuttaa investointeja. Usein puhutaan Irlannista mutta, mutta muut maat, sen lisäksi minkälainen verotusjärjestelmä niillä on, niillä voi olla muunlaista politiikkaa, jotka tarjoavat verotusetuja, jotta todella ulkomaiset investoijat herä, heräävät ja ovat kiinnostuneita. Eli voisimme laatia tämän tyyppistä politiikkaa, saada ulkomaisia investoijia, joilla me, joille olisi verotuksellisia etuja tarjota näille sijoittajille investoijat vaativat, että maat tekevät jotain etukäteistyötä. Puhutaan koulutuksesta, oikeudenmukaisuudesta, oikeudesta. Puhun niistä myös, mutta on, me haluaisimme päästä eroon liiallisesta byrokratiasta joissakin maissa, koska sekin voi estää investointien tuloa kyseisiin maihin. Emme saa myöskään unohtaa, siis emme saa unohtaa tätä mietintöä viimeiseksi 2020-strategia, joka on vain yksi asiakirja lisää. Ei se saisi olla niin. Se pitäisi todella konkretisoitua käytännössä, koska monista maista löytyy paljon tahdonvoimaa ja päättäväisyyttä. Kyllä se voisi todella palvella, hyödyttää meitä, tarjoa kasvua ja antaa lisäpanosta tälle mietinnölle. Um, Sven, I see you. Sven, näen, että olet tullut paikalle. Haluatko puhua tästä? Ei. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, sitten puheenvuoro jälleen esittelijälle. Ήθελα ευχαριστήσω Πρόεδρε και σας. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä. Aivan henkilökohtaisesti teitä rouva puheenjohtaja. Haluan myös kiittää muita kollegoita heidän puheenvuorostaan ja hyvin myönteisestä keskusteluilmapiiristä, joka vallitsee tämän mietinnön ympärillä. Mutta se on semminkin tärkeämpää, koska taloudellinen tilanne on yhä vaikea. Muutama kommentti. Täällä korostettiin, kuinka tärkeä meidän roolimme on kansainvälisellä näyttämöllä. Puhutaan G20, mikä pitää olla rooli, mikä pitääkö meidän olla tar- tiukempia kansainvälisessä sääntelyssä, mitkä ovat seuraamukset <clears throat> tälle sääntelylle meidän taloudelliselle toiminnalle ja talouselämällemme, talouspolitiikoillemme. Euroopan unionin komission rooli strategian luomisessa on tärkeä, mutta se on myös tärkeä EUn jäsenvaltioiden strategiassa. Kun puhutaan yritysten toimintaympäristöstä, niin sehän on kansallista ja alueellista, paikallista tasoa toimintaa. Siinä mielessä olen laatinut nämä ehdotukseni. Pitää korostaa jälleen kerran innovatiivisten instrumenttien roolia, uusien innovatiivisten instrumenttien painoarvoa. Mie olen puhunut näistä hankejoukkovel, hankejoukkovelkakirjoista mietinnössäni. Niiden pitää olla meidän toimintamme keskiössä. Niitä ei saa unohtaa. Aina voidaan sopeuttaa aloitteita, jotka näkevät päivänvalon muualla. Emme saa rajoittua vain meidän omiin puitteisiimme, meidän omiin toimintaympäristöimme, toteuttaa kirjallisesti omia toimintasuunnitelmia. Meidän pitää myös tuoda ajatuksia EUn sisälle, ajatuksia, jotka tulevat EUn rajojen ulkopuolelta, silloin kun on kyse ajatuksista, jotka liittyvät nuoriin, innovaatioon ja niin edespäin. Mitä minä mietinnössäni sanon, aivan aiheellisesti, investoinnit on horisontaalinen aihe. Ja se vaatii aivan omanlaisensa lähestymistavan. Ainakin jos ajatellaan EUn teollisuuspolitiikkaa, onhan myönnettävä, että teollisuuspolitiikka on taantunut viime aikoina. Meidän pitäisi antaa sillekin uutta elinvoimaa, koska se voi antaa lisäarvoa meidän molille, meidän alueillemme EUn sisällä. Voisin voin helposti lisätä nämä kaikki kuulemani kommentit, puheenvuorot tähän mietintöön, koska se, nämä keskustelu osoittaa, kuinka tärkeä tämä mietintö todella on. Tämä mietintö todella on. Thank you very much. Uh... Kiitos. Ja todellakin mietintö on kovin tärkeä. Määräkä tarkistuksille on 26. huhtikuuta kello 12 Tarkistuksia sitten käsitellään 30. toukokuuta ja pyritään äänestämään valiokunnassa 31. toukokuuta. Ja mietintö otettaisiin kesäkuun ykköstäysistunto viikolle. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tämän asian käsittelyyn. Nyt tiedän, että esittelijä pääomavaatimuksien osalta ei ole pysty tulemaan paikalle ennen kuin 11.30. Ja tämähän oli alkuperäinen aikataulu CRD 4 joten on noin 45 minuuttia luppuaikaa. Ne, jotka haluavat osallistua CRD4, niin voitteko varmistaa, että olette takaisin vähän ennen 11.30, joten keskeytetään siihen asti.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 puhemies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

jatkaa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

Right, welcome, welcome back everybody. Tervetuloa takaisin kaikille. Nyt pitäisi ryhtyä työhön jälleen. Toivon, että ne, jotka tulevat paikalle, pääsevät sisään saliin. Nyt sitten keskustelu Serde 4. Toinen keskustelu on kyseessä tarkistuksista ja esittelijä ja varjoesittelijä käyvät keskustelua asian tilasta. kompromissitarkistuksissa. Uskon, että näin mennään. Joten jos annankin sitten puheenvuoron Otmarille. Hän esittelee viimeaikaisimmat kehityskulut. Rouva puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Kiitos tilaisuudesta tänään mennä jo enemmänkin yksityiskohtiin kuin viimeksi. Tänäänhän ei käydä yleiskeskustelua CRD 4 ja Basel 3. Ei, vaan nyt sanomme hyvin selkeästi, että tänään keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa viimeaikaisista kehityskuluista, mitä tulee mahdollisiin kompromissitarkistuksiin. Haluamme todella näistä teille kertoa. Haluan esittää tässä vaiheessa sydämelliset kiitokset. Kiitän Julia Kretsiä, avustajaani, ja kiitän sihteeristön avustajia ja myös varjoesittelijöiden avustajia siitä, että he ovat todella tätä työtä nyt tehneet valiokuntamme avuksi päivittäin ja lähes koko päivä, koko työpäivä heiltä on tähän jatkuvasti mennyt ilman avustajiemme ja virkamiesten todella merkittävää panosta emme olisi siinä, missä olemme nyt. Sydämelliset kiitokset teille tekemästänne työstä. Kolmanneksi, ja sanon tämän nyt myös julkisesti, ja tässä valiokunnassa, niin minä toivon, että valtiovarainministerit työryhmässä omalla, työryhmästä omalle tasolleen nyt nostavat nämä avoimet kysymykset, koska nyt tarvitaan mahdollisimman pian neuvoston yhteinen kanta. Olemme iloisia siitä, että toinen toukokuuta järjestetään ylimääräinen valtiovarainministerikokous, koska me Euroopan parlamenttina haluamme käynnistää neuvottelut ja voidaksemme käynnistää neuvottelut, tarvitsemme niin Euroopan parlamentin yhteisen kannan kuin neuvostonkin yhteisen kannan, jotka yhteiset kannat voivat sitten olla pohjana näiden toimielinten välisille neuvotteluille. No tässä neuvostelulla on, neuvostolla on oma aikataulunsa ja omat vaikeutensa, mutta me tästä riippumatta jatkamme johdonmukaisesti oma, omaa työtämme niin, että saamme tämän asiakokonaisuuden täysistuntoon viimeistään heinäkuussa. Missä nyt mennään? Varjoesittelijöiden kokouksia on järjestetty koko joukko, tämä teille muille tiedoksi. Eilen järjestimme varjoesittelijöiden kokouksen, jossa sovimme, että ensi viikolla järjestetään päivittäin avustajien ja virkamiesten tasolla työkokouksia ja Strasburgissa ensi viikon lopussa pidetään seuraava varjoesittelijöiden ja esittelijän yhteinen kokous. Me teemme siis yhteistyötä ihan tunti tunnilta ja samalla teemme yhteistyötä myös niiden kollegojen kanssa, jotka ovat eniten tarkistuksia esittäneet, jotta voimme luku luvulta neuvotella kompromissista kerrallaan. Ja me todella pyrimme eh, toimimaan laajalla rintamalla, niin kuin aloitemietinnössä ja keskustelussa valiokunnassa muotoiltiin tämän valiokunnan mahdollisimman laaja yhteinen kanta. Tänään haluaisin puhua teille viidestä painopiste alueesta, viidestä kulmakivestä eh, mahdolliselle kompromissille. Näillä aloilla olemme jo eh, edenneet jonkin verran. Ensinnäkin eh, pk-yritysten riskipainotus. Minun mielestäni me kaikki joitain pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta olemme nyt menossa aivan samaan suuntaan. Mitä tulee luotonantoon PK-yrityksille, niin tilannetta halutaan helpottaa verrattuna Basel-ehdotukseen. Ja tämä helpotus PK-yrityksille – tällä hetkellä perustuu kompromississa kahteen pilariin. Ensinnäkin tätä riskipainotusta lasketaan Jotkut kutsuvat tätä balancing factor nimellä ja toiset sanovat, että tässä vähennetään 70, 75 prosentista 50 prosenttiin riskipainotettujen varojen osuutta. Eli tämänhetkinen tilanne on se, että riskipainotettuja varoja vähennetään kolmanneksella 75-50 prosenttiin pk-yritysten kohdalla. Ja mitä tulee pk-yritysten yritysten tilanteeseen tämä toinen kompromissipilari on on kynnyksen nostaminen. Tässähän komissio on antanut toimeksi tarkastella mahdollisuuksia ja me olemme nyt kuulleet, että ehdotus tulee vasta syyskuussa, mutta me sanomme selväksi, että me emme voi lykätä käsittelyä ja tästä riippumatta lainsäädäntöprosessille ovi avata niin, että tämä nousu yhdestä miljoonasta kahteen miljoonaan tämän kynnyksen suhteen saadaan ainakin ehdotuksena esiin. Tämä ei kuitenkaan ole viimeinen sana, koska tässä täytyy ottaa hyvin monia eri tekijöitä huomioon, että voidaanko mennä tämän ylikin vielä tämän kahden miljoonan kynnyksen. Ja näin ollen me emme halua siis odottaa asettaa pk-yritysten kohdalla, eli ainakin tämä tuplaaminen miljoonasta kahteen miljoonaa. Kyseessä on retail threshold-kynnys. Ja mahdollisesti tätä kynnystä nostetaan entisestäänkin. Eli PK-yritysten riskipainotus sitten toinen osa, likviditeetti. Mitä tulee tähän arviokauteen, tulemme erityisesti ottamaan huomioon tietyt arvopaperit, joita pidämme tärkeinä. Haluamme lisäksi delegoidun säädöksen kautta pitää kiinni LC Asta. Eli myös likviditeetillä kompromissi voi perustua kahteen pilariin. Tämä arviointi, kausi, mitä jäsenet ovat pohtineet ja voidaan ehkä tätä vielä tarkastella ja sitten toisaalta tämä delegoitu säädös, että siitä pidetään kiinni. Sitten kolmas luku, kolmas asiakokonaisuus, jota tällä hetkellä olemme, tai tähän mennessä olemme jo joku sen kerran käsitelleet, ovat mm, palkkioiden taso. Tämä on hyvin strateginen kysymys, missä vaiheessa tämä nostetaan esiin ja miten neuvottelut neuvoston kanssa etenevät. Lähtökohtana tällä hetkellä olisi tällainen lukkoon lyöty katto, mitä palkkioon tulee. Ja tällä hetkellä neuvotteluissa puhutaan suunnilleen sadasta prosentista yhden suhde yhteen, mitä tulee muuttumattomaan ja muuttuvaan palkkioon. Eli tämäkin on varmasti asia, josta meidän on neuvoteltava neuvoston kanssa sovittelumenettelyssä, koska me haluamme, että kantamme on hyvin tiukka saakka, kun menemme neuvotteluihin. Siksi me nyt ehdottamme, että mitä palkkioon tulee, niin sen lukkoon lyöty ja muuttuva, muuttumaton ja muuttuma, muuttuva osa olisivat yhden suhde yhteen. Sitten seuraava asia. Me olemme puhuneet tästä pääomapuskurista – järjestelmälle merkittävien toimijoiden kohdalla ja me olemme identifioineet tähän liittyviä tasoja. Pääomapuskuri voi olla yhdestä kolmeen prosenttia ja poikkeuksellisissa olosuhteissa jopa 10 prosenttia korkeintaan. Ja sitten viimeinen ala, Viimeinen luku, jonka suhteen olemme jo päässeet pidemmälle, on liiketoimintamalli ja siihen liittyvä sääntely. Baselin kauttahan me emme pankkien rakennekysymystä saa ratkaistua. Ja näin ollen myös valiokunnan puheenjohtaja on hyväksynyt sen, että valiokunnassa tulevina viikkoina myös entisen äh, komission jäsen Liikasen kutsumme vieraaksi. Hänen työryhmänsä on tehnyt työtä ja tekee lainsäädäntö äh, työn aikana äh, työtä juuri pankkien liiketoimintarakenteesta. Ja tulisimme kutsumaan hänet paikalle ja kuulemaan hänen työryhmänsä tuloksista. Ja tällä hetkellä katsomme että mitä Baselin sopimukseen tulee, niin miltä osin voitaisiin ähm, tilannetta edistää vaarantamatta tiettyjä yksityiskohtia, koska minun tavoitteeni on, vaikka tiedän, että kaikki eivät siitä pidä, minun tavoitteeni on se, että meidän päättämämme kokonaisuus ei saa olla Eh, tiettyjä jäsenvaltioita eh, hyödyttävä tai jotenkin, että ne saavat valita sieltä, mikä, mikä niitä kiinnostaa. Ei, vaan meillä täytyy olla yhteinen sitova säännöstö, joka koskee kaikkia. Tiettyjä joustomahdollisuuksia on, mutta meidän on muistettava koko ajan sisämarkkinat, pidettävä sisämarkkinat mielessä, eikä sitten Äh, rikottava tätä koko kokonaisuutta myöntämällä erilaisia äh, joustomahdollisuuksia eri jäsenvaltioille. Me emme voi vaarantaa tätä kokonaisuutta. Katsomme, että äh, näin voidaan ehkä ennen kaikkea toimia kahdella alalla. Ensinnäkin mitä tulee vähimmäisomavaraisuusasteeseen ja mikä se toinen olikaan MSFA. Näillä kahdella alalla näin voidaan tehdä. Ja teemme näillä kahdella alalla ehdotuksia siitä, että jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet voitaisiin eri tavoin ottaa huomioon niin, että tiettyä eriytymistä voi eh, saada aikaan ja näin ehkä voimme vastata tiettyjen kollegojen pyyntöihin ja ehdotuksiin, joista olemme kuulleet jo muutosesityksissä. Tosiaan, niin kuin sanoin, ensi viikolla käydään päivittäin teknisiä keskusteluja ja seuraava varjoesittelijöiden kokous on sitten ensi viikon perjantai-aamuna. Ja tuolloin tulemme keskustelemaan näistä kompromissitarkistuksista. Olemme sopineet, että keskiviikkoon mennessä tai keskiviikkona se työ, josta varjoesittelijöiden viimeisessä kokouksessa puhuttiin ja mistä tänään puhutaan, niin keskiviikkoon mennessä tämä sitten laitetaan paperille niin, että varjoesittelijät äh, sen saavat käyttöönsä ja voivat sitä pohtia perjantaihin saakka. Olemme käyneet eri keskusteluja eri tahojen kanssa, mutta tällä hetkellä minä en käy mitään keskusteluja ulkopuolisten lopparien tai sidosryhmien kanssa. En minkäänlaisia keskusteluja, ei, vaan nyt keskityn ja keskitymme näihin 2159 tarkistukseen Euroopan parlamentissa, jotta saamme yhteisen pohjan äänestykselle valiokunnassa. Ja jos ja kun meillä on yhteinen kanta, me olemme erittäin voimakkaita mitä tulee neuvostoon ja suuren yleisön nähden. Kiitos. Thank you very much. Um, I think now I can turn to Udo Bullman on behalf of... Sitten käyn Udo Bullmanin puolen SID-ryhmän ryhmäpuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Karas esittelijänä tästä työstä, jota on niin kattavasti jo tehty ja mietintöä valmisteltu. Hyvät kollegat, huomionarvoista tässä esittelyiden työryhmässä tässä lainsäädäntötuotteessa on oikeastaan, jos näin voi sanoa, kun itse verrattuna muihin varjoesittelijöihin prosesseihin verrataan, niin on se <clears throat> määrä tässä yhteistä tahtoa, jota on tullut jo esille. Ja tämä antaa meille rohkeutta, koska uskomme, että voimme sopia tästä hyvin ja pystymme antamaan vakavan panoksen siihen, että parannetaan lainsäädäntöä, että saadaan torjuttua kriisiilmiöitä ja tiettyjä painotuksia vielä edeltämään. Minä omat painotuksemme haluan nimetä. Haluan nimetä sen, mikä meille on tärkeää, jossa me sosiaalidemokraatteina, sosiaalidemokraattisena ryhmänä mitä pidämme tärkeänä ja mille haemme tukea muilta, erityisesti Karasilta. Nyt kun se ei ole enää poikkeuksia. Tämä tulee kaikilla esille. Eikä ole enää verukkeita. Pankkisektori ei voi enää verukkeilla sälyttää vastuuta veronmaksajien harteille. Tässä, tälle on asetettu loppu ainakin tässä hengessä CRDtä käsittelemme. On hyvin elävä keskustelu tästä. Otmar Karas pysyi siitä, että millä tavalla mahdollisimman tarkasti voisimme yksilöidä, että mitkä toimijat rahoitusjärjestelmässä ovat riskin aiheuttajia – ja mitkä eivät riskiä aiheuta. Ja tämä erottelu täytyy olla esillä, kun valmistellaan näitä uusia vaatimuksia. Ei vielä olla, olla käsitelty loppuun sitä, että mikä väline siinä on tärkeä, mikä tekijä. taseen sanovat, jotkut ovat tärkeä, jotkut sanovat, että pankki pitää jakaa tiettyihin alaluokkiin, esittelijä, esitteli omat käsityksensä siitä, mikä loppujen lopuksi paras erottelutekniikka olisi. Tässä on tilaa jatkokeskustelulle, mutta minä näen tässä myös mahdollisuuksia siinä, että voidaan sopia, että puhutaanko pääomavaatimuksista, velkaantumisasteesta vai määräaika hallinnoinnista, likviditeettivaatimuksista vastaavasti. Kaikki ovat tärkeitä näkökohtia, mutta tahto on tässä vain yhteinen täytyy tehdä vahvemmin ero si- siinä välillä, että ketkä aiheuttavat riskiä ja ketkä eivät. mitä on asianmukainen asiakaspalvelu, mikä on asianmukainen kohtelu pk ja missä ovat nämä rajat ylittävät suurriskit ja siihen osoitamme sorvella. Koras on varmastikin oikeassa, kun hän sanoi, että tällä lainsäädännöllä ei voida luoda mitään uutta pankkirakennelmaa, mutta sitä voidaan valmistella. Ja se on se neuvottelukenttä, jossa liikumme. Ja sen vuoksi tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistä, joka meillä edessämme on. Ja joka täytyy ratkaista. Toinen kohta, ei mitään verukkeita, se pätee myös avoinna, ole, avoinna oleviin asioihin, CRD3, myöskin palkkiojärjestelmät. Esittelijä otti sen esitelle, se on pidämme sitä oikein hyvänä, että käsittelemme vielä näitä avoinna olemia kysymyksiä. Ja hyvät kollegat, tässä on yksi konflikti neuvoston kanssa tulossa esille. Se on, se on jo näkyvissä. Neuvostohan ei tässä teemassa pysty äh, neuvottelemaan, se ei pysty pitämään aikataulustaan kiinni, mutta näyttää myös siltä, että se ei pysty koskemaan näihin kuumiin aiheisiin, jotka julkisuudessa ovat olleet esillä, että ovatko nämä palkkiojärjestelmät oikeutettuja vai ei. Ja millä oikeudenmukaisella tavalla näitä voitaisiin korjata. Iloin, iloitsen tästä ensimmäisestä avoimesta keskustelusta neuvoston kanssa tästä teemasta, koska voin hyvin kuvitella, että sekä ne lehdistö että valitsijat, että heillä on suuri intressi sitä kysymystä kohtaan, että kuka mistäkin päästä vetää. Ja kuka mitäkin ehdotuksia kannattaa ja kuka niitä vastustaa lopuksi. Ja parlamentti, jos on tarpeeksi rohkea, niin ei tässä keskustelussa häviä. Olennainen kohta tässä sääntelyssä on se, että mikä on vaikutus reaalitalouteen. Meillä ei ole itse asiassa varaa siihen. Sijoittaa näitä tiukempia vaatimuksia väärin niin, että pk-yritykset maksaisivat tämän laskun. Tässä on paljon hyvälle käsityölle tilaa. Otmar Karas on puhunutkin näistä siihen kuuluvista asioista. Itse asiassa keskustelemme siitä, neuvottelemme siitä, että millä tavalla teemme tätä pk ystävälliseksi. Myöskin meidän ryhmällämme on tässä, meillä on annettu, sel, me olemme antaneet selveät viittauksia siitä, miten yhteinen tahto voidaan toteuttaa tässä. Sitten viimeinen kohta, yksi suurimmista teemoista heti alusta alkaen. Halutaanko minimi- vai maksimiharmonisointia? Esittelijä puhui tässä sellaiselle linjan puolesta, jossa hän sanoi, että täytyy olla yhteinen oikeuskehys, jonka kuitenkin täytyy olla tarpeeksi joustava, jotta otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion erityisolosuhteet. Siitä olemme samaa mieltä. Tässäkin uskon, että hyvä ratkaisu löydetään ja olen iloinen äh, jatkoyhteistyöstä ja haluan jättää kommenttini tähän tällä kertaa. Thank you very much. Uh, Kiitos. Luen nyt sitten puheenvuoropyyntölistan, koska puoli tuntia jäljellä. Itse Aldo Varjona, sitten Lamberts Vihreiltä, Jean-Paul Gosseis. Provence Schmidt, I see Elisa is waving Näin, että Elisa heiluttaa kättään näiden edellä mainittujen lisäksi. Tässä siis pitäisi keskittyä kompromissien asiantilaan mieluummin kuin, että käsitellään tuhansia tarkistuksia kaikkia. Tässä on teemme mitä pystymme tämän ajan puitteissa. Teemme käytettävissä olevan ajan puitteissa. Kyllä sinäkin pääset vuoroon, älä, älä huolehdi siellä. Okei. Okay. Well, uh, you've heard what the rapporteur has... Kuulitte, mitä esittelijä sanoi. ALDE-ryhmän puolesta haluaisin sanoa muutaman asian käynnissä olevasta työstä. Ensinnäkin PK-yritykset ja riskipainotusehdotus. Meille ne sopivat. Kiinnittäisin huomiota jälleen siihen, että meillä on tarkistuksia, joissa lisätään toinen mekanismi, joka on täydentävä sille, jossa voitaisiin suojata pääomaa jos variaatiot näihin riskipainotuksiin eivät toimi. Se ei ole sen sijaan, vaan se on lisäys. Ja se on eräänlainen viimeinen hätävaramekanismi, jos on, vielä on vaikeuksia, kun halutaan lisää lainanantoa saada, provosoida. Ehkäpä 443 artikla A makrotason välineet mukaan, koska se on jotain sellaista, kuten sanoit, niitä ei ehkä täydy käyttää joka paikassa koko aikaa. Likviditeettiehdotus, jälleen olen samaa mieltä äh, la, suuressa kuvassa näistä ehdotuksista, jotka on esitetty, sanoisin, että saa muita tarkistuksia, joita ei ole vielä harkittu. Esimerkiksi oma tarkistukseni 97 siitä, että olisi likvidinomaisuuserien niitä jätettäisiin ulos ja miten se voitaisiin tehdä. Ja sitten kun puhutaan delegoiduista säädöksistä siitä, että otettaisiin nämä ehdotukset käyttöön, Me niin täytyy katsoa näitä metodologioita ja siitä, että miten tätä voidaan kehittää. Mikä liittyisi myös siihen, mitä sanoit, että tehdään ero NSFAsta ja velkaasteesta ja myöskin uudelleenarviointilausekkeessa on näitä elementtejä mukana tällä hetkellä ja saattaa olla, jos painetaan eteenpäin niin, että delegaatiot säädökset tulisivat vuoden aikana, niin olisi parempi ottaa mukaan jotenkin niitä ideoita aiemmin artiklan 402 kuin mieluummin, että jätetään ne sinne, missä ne tällä hetkellä ovat 481 artiklan ympärillä. Potentiaalisesti tässä on törmäys toisen lainsäädäntöyksen delegoidun säädöksen kanssa, mitä se pitäisi, pitäisi tehdä, niin että tehdään se, mikä en, kumpi vain ensin tulee. Että tiettyjen määräaikojen puitteissa se täytyy tehdä delegoituna säädöksenä, jos ei ole ennakkolainsäädäntöä. Mieluummin kuin sanot, että se täytyy olla delegoituna säädöksenä. Eli jos jostain syystä jotain tulisi aiemmin, joka olisi täyttä lainsäädäntöä, niin se hoitaisi asiaa, mutta jos ei ole täyttä lainsäädäntöä, niin sitten se tehdään delegoituna säädöksenä. Se saattaisi olla yksi tapa ympyröidä tämän, eli anteeksi, nöyrä tämä ympyrä. Niin se saattaisi estää meitä tekemästä. No artikla 404 mielestäni On joitakin tapoja, joilla haluaisin muuttaa nykyistä asiantilaa siinä, että en usko, että määritelmät, jotka koskevat keskuspankkien kelpaavaa vakuutta, että sitä käsitellään vielä tehokkaalla tavalla. oman esityksen siitä tarkistan 84. Tuota ja kaikki, mikä 404 kolmessa on mukana, jossa täytyy täyttää kaikki ehdot. Onko se kaikki tarpeen mahdollisesti? Ensimmäiset kaksi ja joku toinen olisi tarpeen ja haluaisin ottaa esille jälleen sen, että mielestäni todellakin täytyy tiukentaa määritelmää uudelleenostosopimukselle. sopimukselle Eli tällainen suoppaus ystävän kanssa sen pitäisi olla mikään täysimittainen takaisinostosopimus. 404.5. Tiedän, että ajattelet sitä, että otettaisiin mukaan Lambertsin tarkistus 1061, joka mielestäni käsittelee sitä asiaa, jonka minä otin esille omastani. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että ei ole tarpeen rajoittaa 150 miljoonaa euroa rajoittua siihen, jos meillä on suojalauseke oikeasuhtaisuudesta tässä välineessä mahdollisesti tulossa tarkistuksen 061, 1061 tai kompromissin kautta, niin se riittäisi meille. Ja siinä sitten alde olisi tyytyväisempi siihen. Sitten lopuksi haluaisin vain sanoa muutaman sanan tästä maksimi minimiasiasta. Tässäkin on jälleen työtä vireillä työtä, joka koskee, että mitä välineille tehdään. Tässä mennään oikeasti <clears throat> oikeaan suuntaan, ja meillä kyllä täytyy olla joitakin välineitä sopeuttaa riskipainoja jäsenvaltion sisällä, erityisesti jollekin kuten asunnoille, asuntoomaisuudelle, joka tuottaa kuplia, se on hyvin tiedetty on myös keskustelua siitä, että onko mitään valvontaa Euroopan tasolla, pitäisikö tulla etukäteen, jälkikäteen. Tällä hetkellä on hyvin mielenkiintoinen vaihe, kun tätä justeerataan, hienosäädetään. Se mm, kulkee rinnakkain tässä, mutta kolmen kuukauden aikana voidaan sanoa, ehkä, tai kolmen kuukauden jälkeen voidaan sanoa, että sitä ei pitäisi tehdä. Alderyhmässä on sitten varmaan ihmisiä, jotka ovat tämän jakolinnan kummallakin puolella tai ovat yhtä pettyneitä. No, mutta siellähän se kompromissi varmaan sitten pitäisi olla. Nämä ovat ne kohdat, jotka minä ottaisin tässä vaiheessa esille ALDE-ryhmän jättymien tarkistusten puitteissa. Joten sitten Filip. Uh, Kiitos. Sharon, aivan ensiksi haluan kiittää Otmaria. Tiedän, että kaikki kiittävät Otmaria, mutta minä arvostan kovasti sitä, miten Otmar on tämän erittäin raskaan hankkeen ottanut hoitonsa. Hän on toiminut hyvin avoimesti ja on ollut halukas tekemään kompromisseja. Muutama asia. Tämä eriyttäminen. Me olemme puhuneet siitä, että täytyy tehdä ero pankkien liiketoimintamallien välillä yhtäältä tavalliset peruspankit, eh, toisaalta liikepankit ja sitten kaikki siltä väliltä, mutta tässähän on tietenkin erilaisia kriteerejä tämän eron tekemiseksi ja ne vaatimukset, eh, joita eri eh, kategorioihin kuuluu paitsi likviditeetin sekä omavaraisuusasteen suhteen, niin äh, niillähän on erilaiset profiilit ja näin ollen kyllä varmasti näitä eroja voidaan tehdä. Otmar totesi, että ähm, kyse on muistakin kuin vain universaalista pankkitoiminnasta. Ja minä toteaisin, että myös pääoma on otettava huomioon. Keskusteluja käydään edelleen. Mitä likviditeettiin tulee, niin äh, LCRn suhteen tulemme vielä etenemään ja se mitä sinä sanoit Sharon sitä, että se joka tulee ensimmäisenä tekee päätöksen, onko näin. Joka tapauksessa kyse on myös siitä, että jos joku ei koske jotain yksittäistä laitosta, niin ei sen tulisi myöskään koskea tällaisia ryhmittymiä, siis mitä omavaraisuusasteeseen tulee. Lisäksi pidämme tiukasti kiinni siitä, tästä tarkistuksesta 1015, jossa puhutaan vastapuoliriskistä. Ja pidämme myös tiukasti kiinni tietojen ilmoitusvelvollisuudesta, koska katsomme, että se voi kyllä saada aikaan lisää kuria ja mitä likviditeettiin tulee, niin 90 äh, prosenttia NFSRstä jo toteutuu. Tässä nyt pyritään 90-100 prosenttiin. Toki mielestäni me voimme tätä asiaa ajaa vielä jatkossakin, koska siis kyllä teollisuus on jo menossa äh, tähän äh, suuntaan. Mitä tulee pk-yritysten lainoitukseen, se, että tehdään eh, näistä riskipainotetuista varoista erilaisia ehdotuksia. Jos me olemme fiksuja, niin haluamme tietenkin, että tämä perustuu tosiasioihin ja todella käytännön eh, todisteisiin siitä, että että todellinen riski PK-yritykselle lainaamisessa on 50 prosenttia vaikka tai 60, mutta tämä täytyy perustua faktoihin eikä vain siihen, että me tykkäämme PK-yrityksistä. Kaikkihan me tykkäämme PK-yrityksistä, mutta emme halua myöskään mitään uutta kuplaa olemassa, ole, puhaltaa sinne. Mitä tulee sitten paljon niin kyllä haluamme sitä, mutta tämän lisäksi haluamme katsoa, että miten jos tämä riski on olemassa, niin ovatko eri markkinatoimijat arvioineet sen eri, tavallis, eri tavoin. Eli siis tässä tarvitaan äh, markkinoille myös kuria. Haluaisimme, että pääomavaatimukset yhdistettäisiin myös tällaiseen riskimalliin. Äh, tämän haluaisimme myös tässä ehdotuksessa otettavan huomioon pääomasta. Jo totesinkin, että äh, suosittelemme eriytettyä lähestymistapaa siksi, että emme, ei siksi, että haluaisimme jäädä Basel 3 standardin alapuolelle, siksi, että eh, peruspankin tulisi olla Basel 3, eh, universaalin pankin tämän yläpuolella ja katsomme, että niitä tulisi kohdella eh, kuitenkin reilusti. Ja mitä sitten tulee koko välineisiin, niin me haluaisimme luonnollisesti markkinaperustaista perusteista toimintaa niin, että toimitaan prosessin varhaisessa vaiheessa eikä vasta siinä vaiheessa, että kun kriisi on jo käynnissä. Samoin sitten ää, vastasykliset puskurit, puhutaanko julkisesta velasta vai mistä velasta. Tässä on erilaisia indikaattoreita ja kyllä meidän täytyisi todella monitoroida näitä kuplia myös rajat ylittävällä tavalla. Ja meillä täytyisi olla eritetympi lähestymistapaa siihen, mitä tulee vasta syklisiin puskureihin. Ja tässähän todetaan, että muuttuvan palkkion ei tulisi olla korkeampi kuin kiinteän palkkion. Eh, sosiaalidemokraatitkin ovat tähän asiaan puuttuneet. Me katsomme, että ehkä yhden suhde 40 tai jotain tällaista olisi pikemminkin aika järkevää tai erittäinkin järkevää. Jos me haluamme olla järkeviä, niin tämän täytyisi olla kunnollisella tasolla. Sitten varjopankkitoiminta. Haluamme, että ää, tässä on raja ja selkeä katto ihan lainsäädännössä äh, varjopankkien suhteen ja toivon, että keskustelujen aikana tähän vielä päästään. Mutta kun katsotaan, että miten nämä keskustelut tässä nyt ovat käynnistyneet, niin tässä mielestäni on äh, kyllä nyt äh, todella hyvä mahdollisuus, että saadaan laaja enemmistö tämän tärkeän lainsäädäntöhankkeen taakse. Jean Paul. Kiitos, nyt Jean Paul. Merci, Madame la Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti koska tässä on kyse julkisesta yleisestä keskustelusta eikä lähteä käsittelemään tarkistuksia. Sen tarkemmin haluan onnitella ja kiittää Otmaria hänen tekemästään työstä. Eihän se oli vielä lähi, lähimainkaan loppu. Paljon on vielä työtä edessä. Tuen äh, häntä eri kohdissa, jotka hän otti esille. Kuitenkin pieni, pieni, pieni ongelma äh, delegoidussa säädöksissä. Minulla on kokemusta, että keskustelu toisesta vaiheesta tässä delegoid, näissä delegoidissa säädöksissä antaa joidenkin ihmisille mahdollisuuden käynnistää keskustelu uudesta alkuperäisestä tekstistä molempiin suuntiin. Eli toisin sanoen lobbaajat sanovat, että te olette tässä nyt lähteneet eri linjoille alkuperäisen tekstin suhteen, alkuperäisten vaatimusten suhteen ja samaan aikaan pyritään keventämään asioita. Hel- minä olen vähän hämmentynyt tässä ja nyt ja mielestäni kun on kyse euh, kun on kysymys siitä, että onko, onko todella välttämätöntä tässäkin äh, pakko turvautua yhteispäätökseen ennen kuin kaikki on todella viety ajanmukaiseen päätökseen. Kyllä tässä pitää pohtia asiaa enemmän, ainakin jos ajattelemme, mikä kokemus meillä on delegoidusta säädöksistä. Äh, meidän pitäisi pitäisi myös ajatella sitä, että mitä ehkä kirjoitellaan lehdistössä, että me olemme tässä tappamassa kokonaan rahoitusmarkkinoita, rahoitus markkinoita. Minä sanon esittelijälle, että ehkä hänkin voisi pohtia tätä asiaa, kun on kyse palkkauksesta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän antaa minulle ehkä tällaisen äh, jälkikäteisen voiton. Ranskahan siirsi nämä Basel kolmosen säädökset palkkauksista nimenomaan siirsi omaan lainsäädäntöönsä ja talous, valtiovarainministeriö sanoi, että näissä siirroksissa ei tullut kaikki elementit riittävän hyvin esille huomio- ja huomioiduksi. Eli tässä tuli se selville, että joskus pitää pelata reilua peliä, vaikka sitä pelattaisiinkin sitten jälkeenpäin. Thank you very much, uh, Kiitos sitten Corin. Kiitos kovasti ja myös omalta Niin Sanon, että arvostan kovasti tätä vaikeaa tehtävää, jonka olet on ottanut vastaan ja niin sitä tapaa, jolla hän asiaa hoitaa. Hän yrittää tehdä, nopea, tehdä nopeasti, mutta olla myös sisällön suhteen tiukkana. Kun katsotaan neuvoston kehityskulkuja, niin näyttää ikään kuin siltä, että tässä on kansallisten intressien ja toivomuslistojen koktaili lopulta. Ja meidän velvoitteemme on todellakin katsoa asiaa eurooppalaisesta näkökulmasta järkevällä tavalla, koska me tietysti haluamme hoitaa asiaa nopeasti. Hyvä esimerkki on EAS, EASBR, kyn, buff, bufferi ohjaus, niin kuin olet ottanut sen tähän ehdotukseen, on oikein hyvä. Mutta myös muilla asioilla täytyy määritellä ISRBn rooli ja EBAn rooli hyvin tarkasti ja joillakin alueilla täytyy tehdä lisätyötä tässä mielessä, koska joillakin osa-alueilla täytyy rakentaa neuvotteluasemaa neuvostoa kohtaan EBAn roolien ja ISBRn roolia koskien ja tämä onkin parlamentin traditiossa, mitä on viime vuosina tehty. Haluan kolme asiaa ottaa esille. LCR Ensinnäkin kysymys on siitä, että pitäisikö todellakin ottaa nimenomaiset osmaisuusluokat tähän lainsäädäntöön. Voin olla sinä samaa mieltä, että ei, että pitäisi mennä delegoituihin säädöksiin, tai kuten Jean-Paul Kose sanoi, jopa yhteispäätösmenettely tai yhteislainsäädäntömenettely. Mutta sitten on tärkeää, että osana uudelleenarviointia otetaan myös nämä korkealla korkealaatuisesti taatut omaisuuserät mukaan ei, ei pitäisi vesittää ehdotusta. Pitäisi olla selkeät laatukriteerit, jossa arvonaloitukset ja ovat asianmukaisesti mukana ja vahvempi rooli EBAlle. Katetut joukkovelkakirjat ovat okei okay komissiolähestyksessä ja että mm, Täytyy saada aikaan kova, hyvää laatua ylipäänsä ja sen pitää olla osa uudelleen tarkistelua. Voin täysin palkkioasiassa täysin tukea. Siinä on järkeä, mitä sanoit myös liiketoimintamalleista ja eron tekeminen velkaasteissa. Eli tulojen tarkistelussa täytyy ottaa julkisen sektorin lainananto, julkiset, julkiset pankit huomioon. Sifiksessä tarvitaan lisätyötä ja siinä lähestymistavassa, miten eri kategoriat otetaan huomioon. Ja itse asiassa en ymmärrä, mutta ehkä sinä voit tätä selvittää, että miksi pitäisi antaa jäsenvaltioille harkintavaltaa tässä y- ensin, että 10 prosenttia olisi tässä ydinpääomassa tai ensisijaisissa omissa varoissa. Että ehkä voit selvittää tämän. Simon. Seuraavaksi Peter Simon. Kiitos puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset herra Karas siitä, että esittelitte tätä kompromissilinjaa meille kaksi kysymystä. Ensinnäkin PK-yritysten riskipainotus. Te puhuitte tästä suuntauksesta. Te puhuitte jatkuvasti PK-yrityksistä. Komissio, mitä tulee riskipainotukseen puhunut paitsi PK-yrityksistä myös ähm, henkilöistä ja tämä ihan syystä. Eli eikö henkilötkin tulisi ottaa tässä äh, yhteydessä huomioon erityisesti, kun he luonnollisina henkilöinä toimivat äh, yrityksissä. Eli kuinka monia sellaisia pieniä ja äh, kaikkein pienimpiä yrityksiä on minunkin maassani, joita luonnolliset henkilöt ajavat ja joilla ei ole muuta yritysmallia tässä taustalla, niin kuin esimerkiksi osakeyhtiötä tai mitään, mitään hyvänsä muuta. Eli tämä ei tämä, että minkä, kuinka kalliiksi luotto tulee yritykselle, ei saa olla sen yritysmuodosta riippuvainen. Ja toinen kysymys, josta ette puhunut, joka ehkä liittyy jatkoon jatkoneuvotteluihin, eli kiin, kiinnelainat, kiinteistö, kiinteistöön liittyvät luotot. Tässä kiinni halutaan riskipainotuksen suhteen mennä ylöspäin, eli katsotaan, että kiinteistömarkkinat ovat hyvin volatiileja ja näin ollen hinnat saisivat nousta. Minä olen tehnyt tarkistuksen ja olisin erittäin tyytyväinen, jos se otettaisiin kompromissineuvotteluissa mukaan keskusteluihin. Minä olen sitä mieltä, että meillä täytyisi olla korjausmahdollisuus myös päinvastoin siinä tapauksessa, että tilanne on erittäin vakaa kiinteistömarkkinoilla niin, että riskipainotuksen suhteen voitaisiin mennä alaspäin. Tällä olisi nimittäin ohjaava vaikutus luonnollisesti se helpottaisi mm, luotonantoa epä vakailla markkinoilla, mutta sillä olisi ohjaava vaikutus tämän hetken volatiileille markkinoille. Eli jos tässä pyritään vakaisiin kiinteistömarkkinoihin, niin sitten hän oman osuuden, rahoitusosuuden on oltava pienempi kuin äh, äh, lainaosuuden ja varmaankin pitkällä aikavälillä pyrittäisiin saamaan aikaan muutosta äh, kiinteistömarkkinoilla kohti vakautta, koska se tietenkin tulisi halvemmaksi. Kiitos. Pervanche. Pervanche, ole hyvä. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Hyvä puheenjohtaja. Minä tiedän tämän Otmar Karasin kompetenssikynnyksen. Se on nyt moninkertaistunut, koska meillä on tässä yli tuhat tarkistusta. Minä luotan hänen kykynsä ehdottaa meille tärkeitä elementtejä neuvotteluja silmällä pitäen, mutta kuitenkin minä en kuitenkaan tunne hyvin näitä kompromisseja, en ole varjoesittelijä, en voi seurata teidän määräyksiäni, ja joten etäännyn niistä. Mutta näistä viidestä kompromissikohdasta, joista esittelijä puhui, minä ymmärsin, että valmisteluaikana, kun parlamentti tätä työstää. Meillä on mahdollisuus palata muihin kohtiin, jotka eivät kuuluneet näihin viiteen mainittuun kohtaan. Ja tuossa vaiheessa minä haluaisin sanoa joitakin asioita, jotka minusta ovat todella keskeisiä, joiden pitäisi kuulua siihen niin sanottuun ensimmäiseen pakettiin, jossa olisi vahva parlamentin kanta. Philip Lambert kysyi tässä varjopankkitoiminnasta. Mielestäni tässä jo kysymys tulee mukana kilpailumekanismeista Baselin tiimoilta. Jos kysely, kysymys esitetään näillä termeillä, pitää myös kysyä varjopankkitoiminnasta, mutta pitää, pitää esittää myös kysymys Baalin soveltamisehdoista pankkijärjest, maailmanlaajuisen pankkijärjestelmän sisällä, jos katsomme me täällä. Me, ainakin jotkut meistä katsovat Atlantin yli. Jollakin tapaa meidän pitäisi ottaa kantaa tähän. Toinen yleislinjaus, jonka haluan tässä palauttaa mieline, on kysymys, jonka sanoisi, että se olisi minimipääoma luokittelu. Me emme saa päästä käsistämme tätä Baselin lainsäädäntöä. Meidän täytyy vähän tarkistaa nyt asemoitumistamme. Miten me käytämme rahaa? jota ei todellakaan ole loputtomasti. Ei meillä olisi ainakaan Euroopan tasolla. Jos me olemme Baselista tehokasta lainsäädäntöä, meidän pitää optimoida pääomien vuokraaminen. Oli, ja meidän täytyisi tästä puhua vielä uudestaan pääomien saamisesta, miten me saamme niitä. Eh, ehkä ei enemmän yksityiskohtia, mutta tämä kohtahan palauttaa mielimme kokonaisen ajatusrakennelman, joka löytyy näistä lukuisista tarkistuksista. Kolmas asia, haluan puhua, ovat luottoluokituslaitokset. Kolmas kommentti oli siis luottoluokituslaitoksista, joista haluan puhua, sanoa muutaman sanon jollakin tavalla. Anteeksi, minä tiedän, että meillä ei ole ehkä mahdollisuus skriinata tätä kaikkia, kaikkia viitteitä, jotka liittyvät luottoluokituslaitoksiin, mutta meillä pitäisi olla kuitenkin tiekartta, mitä me pyydämme komissiolta vähemmän riippuvuutta näistä laitoksista, koska muuten ei ole yhtenäisyyttä meidän puheemme kanssa kun, kun me puhumme Mifidistä ja konkreettisesti Baselin toteuttamisesta. Viimeiseksi hyvä esittelijä ette puhuneet mitään valtion velasta. Se on kuitenkin tärkeä asia siinä mielessä, ovatko ne vai eivätkö ne ole integroitu laskelmiin ja missä määrin ne on siis integroitu näihin laskelmiin, jotka ovat tärkeitä ja hyödyllisiä tämän tekstin toteutumisen kannalta. Thank you. Ole. Kiitos. Sitten Ulle Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Karas Otmar Tämä on erityisen vaikea aihe tietysti. Kovin lyhyesti. Sanoit Otmar, että tämä ei pitäisi olla toivomuslista jäsenvaltioille. Ja se on tietysti ihan oikein sanottu. Mutta toisaalta sanoit, että vakauttaa yhteismarkkinoita ja siinä täytyy löytää tasapaino. Ja joskus olen sitä mieltä, että meillä tässä talossa on ratkaisu kaikkeen. Ja se on harmonisointi. Harmonisoidaan kaikkea. Samalla tavalla kautta Euroopan. Mutta tämä ei vakauta sisämarkkinoita. Itse asiassa se aiheuttaa jossakin jäsenvaltiossa ongelmia. Ja ne jäsenvaltiot sitten, tai sitten ne ongelmat sitten äh, siirtyvät muihinkin jäsenvaltioihin. Ja rouva puheenjohtaja tähän sen sanoi, että itse joustavuus on se, jota ainakin jotkut meistä pyytävät. Joissakin kompromissitarkistuksissahan tämä on katettu, että jos tulos on se, että olemme yhtäläisesti kohdeltuja sillä tavalla, ei kukaan olisi tyytyväinen, niin ehkäpä pitäisi yrittää parantaa kompromisseja. Niin sitten olisimme vähän enemmän tyytyväisiä. Koska minulle ja siltä, mistä minä tulen, niin Meille tämä on dramaattisen keskinäistä, kuten Islanti. Emme halua olla Islanti, ja sen vuoksi tarvitaan suojelua sieltä. Ja sen vuoksi meidän täytyy myös suojella jäsenvaltiota. Kiitos. Thank you. Elisa. Kiitos, Elisa. Thank you very much. Um... Kiitos. Tämä on kyllä todella massiivinen kokonaisuus ja onnittelen sinua Otmar siitä, miten sitä käsittelet. Ihan lyhyesti nostaisin esiin pari asiaa. Ensinnäkin mielestäni on hyvin tärkeää ottaa PK-yritykset huomioon niin kuin olet tehnyt. Kiitän sinua myös siitä, että ainakin osittain olet tähän liittyvän tarkistuksen ottanut huomioon. Mitä Sifikseen tulee, se on todella valtava asia ja olen hiukan huolissani sen kansallisesta ulottuvuudesta, koska en tiedä vaarantaako tämä – sisämarkkinoiden toiminnan. E, kyllä tässä jonkinnäköistä taustalainsäädäntöä ehkä tarvitaan, sitä ei kuitenkaan ole. Ja tässä nyt varoittaisin e, e, näiden eri toimielinten roolista, kuten EBA esimerkiksi ja ESRB. Sisämarkkinoista vielä pidän tervetulleena ja pyytäisin vielä lisääkin, mitä tulee vastasyklisiin pääomapuskureihin, niiden valvontaa. Jäsenvaltioiden tulisi tältä pohjalta kyllä toimia. Ja kiinnittäisin myös huomionne siihen, mitä vaikutuksia valtion avuilla on esimerkiksi 1, 4, 6, 2 ja muut tarkistukset, jotka tähän liittyvät, eli valtion tuki, jonka kanssa elämme päivittäin, sillä voi olla hyvin suuria vaikutuksia. Lisäksi pyytäisin kaikkia ymmärtämään, että kun puhutaan joustavuudesta ja eri liiketoimintamallien tunnistamisesta ja tunnustamisesta, niin vähemmistöedut voivat olla todella merkittäviä, samoin nämä palkkiokysymykset joissain jäsenvaltioissa. Ja poliittisesti on hyvin tärkeää, että toimimme juuri kuvailemallasi linjalla, mitä näihin palkkiokysymyksiin ja veronkiertoon tulee. Ja siksi pitäisin erittäin hyvänä, jos tarkistusta, niin 44 maakohtaisesta raportoinnista voisitte vielä tarkastella, koska se, sitä kautta pyritään juuri veron kiertoa estämään. Kiitoksia ja toivottavasti työ eh, edistyy ja todella onnittelen siitä, mitä jo tähän mennessä olette saaneet aikaan. End of the... Kiitoksia. Tässä olivat puheenvuorot ja nyt voin antaa puheenvuoron takaisin esittelijälle mahdollisia loppupäätelmiä varten. Otmar, ole hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset. Kiitos myös puheenvuoroista ja tämän keskustelun korkeasta laadusta sekä puheenvuorojen asiallisuudesta. Tämä on todella edellytyksenä sille, että voimme sopimuksen saada aikaan. Tämä ei niinkään ole päivän poliittista työtä. Kyse on kokonaisvastuusta kriisiin ja tulevien haasteiden äh, torjumisesta. Kiitoksia siis asiallisuudesta ja täytyy sanoa, että minä en ole mitään unohtanut. Ihan tietoisesti valitsin nyt nämä viisi kohtaa ja keskityin niihin, koska niitä olemme käsitelleet varsin syvään luotavasti. Kuitenkaan kompromissitarkistuksista ei vielä ole sovittu. Tämä prosessi on käynnissä jatkuvasti ja aina kun tiedämme suunnan, me olemme päättäneet suunnasta, niin täydennämme yksityiskohtia eri tarkistusten pohjalta. Ja näihin kompromissitarkistuksiin tulee tai niiden lisäksi luonnollisesti teemme ehdotuksia siitä, miten suhtaudumme eri yksittäisiin tarkistuksiin äänest- äänestyksen aikana niin, että te voitte todella sitten poliittisille ryhmille ne esitellä kokonaispaketin. Eilen myös puhuimme siitä, että sihteeristö ja minun avustajani valmistelevat aikataulun ei meidän työllemme, vaan eh, liittyen niihin eri tietoihin ja asioihin, joita näissä ehdotuksissa on, niin että tiedämme, että nämä asiat kulkevat rinta rinnan ja yksi, tai tästä yksittäisistä ehdotuksista tulee sitten kokonaisuus, kokonaiskäsitys. Ja kolmanneksi kysymys, kysymykset, joista ei nyt puhuttu, etteivät ne olisi esityslistalla – niin äh, näin ei äh, toki ole. Esimerkiksi mitä delegoituihin säädöksiin tulee, niihin liittyvistä kokemuksista tulemme keskustelemaan, koska emme tietenkään omaa asemamme halua heikentää. Tällä hetkellä, koska äh, oli mahdollisuus saada aikaan sopimus, puhuttiin niistä, niin kuin nyt puhuttiin, mutta jos sopimus eh, saattaisi johtaa muihin ongelmiin, eh, jotka sitten eh, olisivat ongelmallisia Euroopan parlamentille, niin sittenhän näin me toki toimi. Eli pidämme luonnollisesti kaikki vaikutukset jatkuvasti mielessämme ja luonnollisesti myös määräajat. Keskustelimme eilen luonnollisista henkilöistä, kyse on määritelmästä tässä vaiheessa – monet, meillä siis olemme painottaneet nyt pk-yrityksiä siksi, että niitä on niin suuri määrä, mutta on täysin kiistatonta, että myös nämä yksittäiset henkilöt, joilla yrityksiä on, toki otetaan huomioon. Tämä on aivan kiistatonta. Ja sitten mitä tulee kiinteistöjen riskipainotukseen, tätä tulen tarkastelemaan ja Ulle Schmidt ja muut viittasivat tähän, enkä minä ole sitä mieltä, että meidän tulisi jatkaa keskustelua siltä pohjalta, että onko kyseessä maksimaalinen vai minimaalinen harmonisointi. Katson, että tarvitsemme mahdollisimman paljon harmonisointia sisämarkkinoilla, mutta kaikkea ei toki tule harmonisoida, eli tässä tarvitaan tiettyä joustavuutta. Ja koko, kaikki ehdotukset, myös useimmat tarkistukset äh, parlamentin parlamentissa ja komissiossa, mitä Baselin sopimukseen tulee, ottavat huomioon erilaiset reaalitaloudet Euroopassa ja verrattuna muuhun maailmaan ja myös pankkialan rakenteen. Minulle ja meille kaikille on varmasti tärkeää se, että joustavuus ei vähennä harmonisointia, vaan että että joustavuus tapahtuu avoimesti yhteisten sääntöjen kautta ja Euroopan päätöksentekijöiden äh, kulkiessa tässä rinnalla. Ei tarvita sellaista joustavuutta, äh, joka tapahtuu takauvien kautta äh, ja savuverhon suojassa. Ei, vaan Kaiken on tapahduttava sisämarkkinoiden edun ää, huomioon ottaen. Ja näin ollen ne jousto ja eriyttäminen tapahtuu tältä pohjalta yksinomaan. Sydämelliset kiitokset. Thank you very much. Um, I, I, I can say that... Kiitoksia. Voin sanoa, että mielestäni etenemme oikein hyvin. Tietysti vielä tarvitaan kompromisseja, mutta työ on vireillä. Tämä on oikein hyvä ja aikataulun kanssa tehdään vielä töitä, johon esittelijä viittasi. Joten voin päättää kokouksen, koska muita asioita ei ole. Ja seuraava kokous on ensi viikolla Strasbourgissa 17. huhtikuuta kello 7.